Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa iltapäivän kokouksen, joten pyytäisin istuutumaan. Onko huomioita tämän päivän esityslistaan liittyen? En näe ketään pyytävän puheenvuoroa. Kokous lähetetään suorana verkkoon. Meillä on tulkkaus 20 kielellä Viro, Malta, Slovakia, Iiri eivät ole tässä joukossa. Kuten kaikki tiedätte, hyvät naiset ja herrat, entinen valiokuntamme varapuheenjohtaja herra Wojciechowski on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ja hän aloittaa 7, tai aloitti 7. toukokuuta tässä asemassa, ymmärtääkseni, että nyt pitää sitten täyttää hänen paikkansa, varapuheenjohtajan paikka. Joten tässä kohtaa toimimme Deont menetelmän mukaisesti. Herra Wojciechowski oli ECR-ryhmästä joten ehkäpä nyt sitten ECR-koordinaattori voisikin sitten antaa ehdokkaan nimen. Meillä on, me olemme päätösvaltaisia tänään. Joten nämä kriteerit äh, täyttyvät salissa tänään. Eli pitää katsoa täysjäsenten, varajäsenten määrää, Genevska muun muassa Manu ja Hoipussa. Siinä oli varajäsenten nimiä, jotka osallistuvat äänestykseen, kun valitaan varapuheenjohtajaa. No niin, nyt sitten koordinaattori, puheenvuoro, jotta ehdokkaan nimi saadaan. Thank you very much indeed. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, että olemme päätösvaltaisia. Tämä on erittäin tärkeä kokous. Viimeksi ei ollut päätösvaltaista kokousta, ja kuten puheenjohtaja olemme erittäin pahoillamme, että herra etenee. Olemme iloisia, että hän etenee uusin korkeisiin tehtäville. Herra Kusmikkiä nyt ehdotamme. Hän on ollut parlamentin jäsen pitkään. Hän on ollut talousarviovaliokunnassa ja muissa valiokunnissa, mutta ehdotan häntä maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajaksi. do pana posła. Kiitos. Kuusniek, suostuukohan tähän, suostuko? Kyllä. Kiitoksia kovasti. Näin, että tämä Agnew pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Well, it's... No tämä on toive, niinkään ehkä odotus. Pari, kaksi vuotta sitten, jos parlamentin perinteitä olisi noudatettu, EFDD-ryhmä olisi saanut varapuheenjohtajan tänne eri syistä, joita tässä luettelo, luettele, toimittiin kuitenkin toisin, ja Eser sai tämän paikan. Haluan tämän tässä vain mainita historiallisena tosiseikkana. seikkana. Kiitos. E, kiitos. Kirjaamme tämän kommentin, jotta se tulee pöytäkirjaan. tilanne on nyt tämä. Se ei tyydytä kaikkia, mutta kiitos kommenteista joka tapauksessa. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten ymmärtääkseni meillä on nyt vain yksi ehdokas Edustaja Kuzmiik, Siinä tapauksessa ehdotan, että hyväksymme hänen nimityksensä suosion osoituksin. Dla wszelkiego, dla porządku zapytam, czy sprzeciwu żadnego nie widzę. Mutta totta kai. Haluan nyt kysyä, että onko vasta-ääniä tälle nimitykselle ei. Siinä tapauksessa ei, vaan sieltä olkaa hyvä. Zabrać głos pan poseł Agniu, tak? Agniu, haluaisitko vielä puhua? Chairman, you asked if there was a voting... Vastustaako joku? Kysytte puheenjohtaja, niin nostin käteni. Anna los. Bardzo dziękujemy. Selvä, hyvä. Kiitos. Siinä tapauksessa edustaja Kuismiekkä, olette valiokunnan varapuheenjohtaja. Haluaisitteko puheenvuoron? podziękować e, i panu Nikolson. Haluaisin lämpimästi kiittää ensinnäkin herra Nikolsonia ja myöskin eri ryhmien edustajia tässä valiokunnassa. Kiitokset siitä, että minut valittiin ja että oma poliittinen ryhmämme on tämän tehtävän saanut hoitaakseen kauden alusta alkaen. On oikein hyvä, että ECR-ryhmän jäsen ja Puolan edustaja on saanut tehtäväkseen tämän asian hoitamisen. Kiitokset siitä. Toteaisin kuitenkin, että olen tehnyt kovasti töitä tässä valiokunnassa ja olen myöskin talousarviovaliokunnan jäsen, kuten varmasti tiedätte. Ja tässä on tietysti tiettyjä rahoituspaineita ja täältä maatalousvaliokunnasta käsin ilman muuta aion viedä eteenpäin näkemyksiämme täältä myös talousarvion valiokunnan puolen, jotta asiat hoituvat mahdollisimman hyvin. Kiitos ja onnittelut. Pyydän tulemaan tänne ylös, ottamaan paikkanne varapuheenjohtajana on paljon kokemusta talousarvio asioissa parlamentissa ja olette myös ollut Puolassa kansanedustajana. Huomaan, että täällä on sitä puheenvuoropyyntöjä. Edustaja, moi. Pani poseu, moi, bardzo proszę. Edustaja Moi, olkaa hyvä. Haluaisin painottaa erästä seikkaa, tehdä selväksi sen, että kauden alussa olin varapuheenjohtaja ehdokkaana ja tämä on äh, sääntö, sitä ei ensimmäistä kertaa parlamentin historiassa tuolloin noudatettu ja minä henkilökohtaisesti jouduin hinnan maksamaan, koska olin ehdokkaana varapuheenjohtajaksi ei tunnu oikein hyvältä, että eh, silloin kun teistä siltä tuntuu tai jostain poliittisessa ryhmässä tuntuu, hylätään DONT-sääntöjen käyttö ja sitten eh, joskus toisin eh, toimitaan toisella tavalla ja tällä tavalla ihan esitetään tai aiheutetaan esteitä joillekin edustajille päästä puheenjohtajaksi. Kiitos. Kiitos edustaja. Moi sitten edustaja Ferrand. Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin ainoastaan, että pöytäkirjan merkitään ja Ferran ja minä emme äänestäneet. Dobrze, nie możemy odnotować za przeciwne, bo... Kyllä, kiitos olemme kirjanneet nämä vasta-äänet. Edustaja Nikolson, kiitos puheenjohtaja. En nyt halua pitkittää keskustelua tästä aiheesta, mutta on hyvin selväksi, että edustaja Kuusmiakin kanta, tai siis hänen tilanteensa ECRn edustajana ei tarkoita sitä, että ECR ottaa jonkun muun paikkaa tässä pois. On tässä selväksi niille, jotka ovat esittäneet täällä kommentteja tänään. Joten ei nyt syytetä ECR-ryhmää tästä, jos haluatte syyttää jotain muuta, niin no, selvä. Mutta herra Agnew naureskeli täällä, mutta hän tietää, että minä ECR-ryhmässä kannatin Don't-menetelmää tuolla aikanaan, ja niin me teimme. Joten toivon, ja no on niin valitettavaa, että he ovat yrittäneet viedä tästä herra Kusmikilta kunniaa pois. Eikä haluaisi, että nyt, että tämä sanottu mitenkään vie häneltä kunnia pois. Hän tekee onnistu hyvää työtä ja ECR-ryhmänä toivotamme hänelle kaikkia hyvää tuossa tehtävässään. Kiitos. Kirjasimme tuon kommentin, jos ei ole lisää puheenvuoropyyntejä, niin Tämä asia on käsitelty. Kiitos ja onneksi olkoon edustaja Kuismujak. Toivotan heille kaikkia hyvää työssä. Nyt sitten seuraava kohta. Pöytäkirjan hyväksyminen 14.15. maaliskuuta vedetystä kokouksesta. Jos ei ole huomioita pöytäkirjaan liittyen, voimme hyväksyä ne. Nyt on hetki aikaa ennen kuin komission jäsen Hogan tulee paikalle, joten nyt odotustauko. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Nyt voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan kohtaan, numero viisi, rakenteellinen vuoropuhelu ja siihen liittyvä keskustelu. Ja näin noin haluaisimme toivottaa lämpimästi tervetulleeksi komission jäsen Phil Hoganin kokoukseemme, kuten tiedätte jäsennelty vuoropuhelu. Se liittyy parlamentin ja komission suhteisiin. Rakenteen vuoropuhelu sitä käydään joka vuosi valiokuntien ja vastaavan komission jäsenen kanssa. Joten rakenteinen vuoropuhelu on mahdollisuus analysoida tilannetta yhdessä komission jäsenen kanssa, käymme läpi mitä tarpeita on lainsäädännön ja muiden tointen suhteen. Tämän myötä voimme valita painopistealueita, jotka meistä ovat tarpeen ja jotka pitäisi sisällyttää komission työohjelmaan vuodelle 2017. Näin ollen voimme myös kommentoida tämän hetkistä tämän vuoden komission työohjelmaa tässä keskustelussa – ja nyt Alankomaat pitää puheenjohtajan nuijaa neuvostossa ja Slovakia on seuraavaksi vuorossa. Useita kysymyksiä meillä taitaa nyt olla komission jäsenelle. Ja komission jäsen kertoo mielipiteitään ja vastauksia näihin kysymyksiin. Rakenteinen vuoropuhelu on siis hyvin tärkeää meille, mutta Olemme totta kai aina yhteydessä komission jäseniin ja hän on aina hyvin tervetullut tänne. Ja hän on aina pyrkinyt tulemaan valiokuntaan, kun olemme hänet kutsuneet. Tämän tyyppiset keskustelut ja vuoropuhelut maatalousalalla ovat tarpeen mielestäni. Ja nyt annammekin puheenvuoron komission jäsenelle sen jälkeen koordinaattorit. Olkaa hyvä komission jäsen. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja arvon jäsenet. On hienoa olla nyt täällä toistamisen rakenteessa vuoropuolella käymässä. Tämä on hyödyllinen tilaisuus eh, vaihtaa näkemyksiä. Ja voimme kertoa myöskin työohjelmastamme ensi vuoden tiimoilta, mutta muitakin kysymyksiä sivuutaan. Vuosi sitten käytiin ensimmäinen rakenteellinen vuoropuhelu ja sen jälkeen on tapahtunut varsin paljon. Vuosi ei suinkaan ole ollut helppo viljelyiden kannalta, varsinkaan li- sianlihan eikä maidon tuottajien osalta. Markkinatilanne ja hintakehitys on hankaloittanut tilannetta ja näin ollen tähän asiaan on kiinnitetty huomiota mutta on myös muita kysymyksiä, joita olemme tarkastelleet. Eli hyvä on täällä nyt keskustella markkinakriisitilanteesta kanssanne ja tämän viikonlopulla on vielä mahdollisuus eh, vaihtaa näkemyksiä suullisten kysymysten myötä meijeri kysymyksiin liittyen. Kun puhutaan maidon tuotannosta ja meijeri tuotannosta, kerron hieman yleistilanteesta ja näistä tärkeimmistä hankaluuksista ja tässä erityisesti keskityn siis meijerialaan ja sianliha-alaan. Kysyntä vaikuttaa siihen, että hinta, hinnan kehitys on koko ajan menossa alaspäin EU-ssa ja laajemminkin. Valvontakeskus, seurantakeskus on tähän kiinnittänyt huomiota ja näin ollen tarvitaan parempaa suhtaa kysynnän ja tarjonnan välillä. Ja on keskityttävä nimenomaan tähän tuotantopuoleen. 5,6 prosentilla tuota kasvanut tämän vuoden puolella verrattuna viime vuotisiin. Ja suurin kasvu oli Alankomaissa, Saksassa 300 000 tonnia, Puolassa 130 000 tonnia ja Irlannissa 110 000 tonnia. Ja Maaliskuussa kasvuosuus on noin 5 prosenttia. Tilanne on siis hankala ja vakava, mutta kuitenkin vientiosuudet olivat melko hyvät. Kokonaisvienti on noussut 10 prosentilla vuoden alkupuolella ja varsin vahvaa se on ollut 14 eh, prosenttia juuston osalta, maitopulverin jauheen osalta myöskin olemme tärkeimpiin kohteisiin vieneet myöskin 9 prosentilla on Yhdysvaltoihin menevä vienti kasvanut ja sitten Kiinasta näyttäisi olevan myöskin näiden lukujen osalta havaittavissa elpymistä, kun tarkastellaan sianlihasektoria. Ensimmäiset kuukaudet tänä vuonna nyt ensimmäistä kertaa näyttävät, että tuotanto on laskuun päin 2,4 prosentilla – tämän vuoden alkupuolella. Hinnat ovat pysyneet tasaisina, melko alhaisella tasolla, ja keskihinta on 130 tonnin hinnan nyt ylittänyt ensimmäistä kertaa. 60 prosenttia varastoidusta, tammikuussa varastoidusta on nyt saatu takaisin markkinoille. Ja näin ollen myöskin vientikuvioissa on tapahtunut muutoksia. Ja tammi-helmikuussa tämä suuntaus jatkuu. 26 e, prosenttia suurempi oli e, vienti verrattuna viime vuotiseen vastaavan ajankohtaan. Tietysti Tiedätte, miten reagoimme tähän kriisin maantaloudessa. 500 miljoonan euron solidaarisuuspaketti saatu aika 410 näistä eh, jäsenmaihin ja kohdennetusti näin. Ja 35 päivää on vielä aikaa käyttää näitä varoja ja viime kuuden lopulta eh, on kuultu, että vain 56 prosenttia näistä varoista on hyödynnetty jäsenmaissa. Eli yli 200 on käytetty, e, vaikka 400 miljoonaa oli tämä kokonaissumma. Eli varoja ei ole käytetty. ja 90 prosenttia oli 15 päivän mennessä saatu hyödynnettyä. Ja vielä interventioista, e, mitä tulee tähän e, kiintiömäärään maitojauheen osalta. Se saavutti viime vuoden lopulla ja interventiohinnan tasolla tehtiin nämä määritykset noin Tämän lisäksi myös interventiovarasta käytettiin kiinteät hinnat ovat huomattavasti nousseet. Ja tässä yhteydessä komissio aikoo nostaa näitä kattoja tulevaisuudessa. Ja vielä 222 artiklasta jistä, joka mahdollistaa vapaaehtoisia järjestelyjä maidon tuotannon osalta. On tärkeää, että näitä hyödynnetään niin hyvin kuin mahdollista, ja 85 prosenttia kokonaismaidon tuotannosta voitaisiin kattaa näiden sopimusten myötä. Ja näin ollen tällainen suunniteltu eh, maidon tuotantomenettely olisi mahdollista artiklan 222 mukaisesti. Tässä on eh, kuusi kuukautta aikaa ja on mahdollista, että sitä jatketaan vielä kuudella kuukaudella siitä eteenpäin. Tämä on vapaaehtoinen väline ja sen käyttö eh, johtuu siitä, haluavatko tuottajat osallistua tähän olen ollut yhteydessä ja myöskin maitoalan neuvostoon, ja ensi viikolla tapaamme uudelleen, uudelleen ja tarkastelemme näitä mahdollisuuksia. Ja olisi ehkä hyvä viitata myöskin huomisen kuulemistilaisuuteen tässä yhteydessä. Toivottavasti eh, kokouksen myötä kaikki saavat paremman ymmärryksen siitä, mitä potentiaalia tähän välineeseen liittyy. Ja Toivomme myöskin, että voidaan kaksinkertaista valtion tukijäsenmaassa, jotta tällainen osallistuminen tähän 222-järjestelyn halutessa on mahdollista. Sitten muutama sana yksinkertaistamisesta ja todellakin sitä pidämme tärkeämpänä kuin ympeitä. Monia keinoja on esitetty vuoden 2015 aikana. Esimerkiksi ne tulee suoriin tukiin, nuorten viljelijöiden tukiin, järjestelmään ja tuottajajärjestöihin. Ja yksinkertaistaminen todellakin on yksinkertaistunut viljelijöiden elämää, myöskin hallintojen tilannetta. Ja äh, delegaati äh, tapasimme ja tässä on tarkasteltu esimerkiksi sitä, miten voidaan keltaisen äh, kortin järjestelmää käyttää, jos pieniä ylityksiä on tapahtunut. Tarkoitus olisi, että tämä astuisi voimaan kesäloman, kesätauon aikana ja toivottavasti todellakin olette valmiit tätä menettelyvaihetta tukemaan. Ja sitten viherryttämisen alkuvaiheen on saatu päätöksen ja yli 3000 hakemusta jätetty ja 80 prosenttia näistä tuli viljelijöiltä. Ja komissio eh, kesäkuun loppuun mennessä laati työasiakirjan, jossa tarkastellaan tiettyjä vaikutuksia viherryttämisen osalta, varsinkin mitä tulee tuotantopotentiaalin ja myöskin eh, vihreät suorat maksut, tukimaksut, eh, niiden yksinkertaistamista tarkastellaan. Ja on myöskin tiettyjä teknisiä seikkoja täytäntöönpanoon liittyen. Tietysti on ymmärrettävä, että eh, on koko ajan pidettävä mielessä myöskin ympäristölliset vaikutukset ja lisäselvyyttä toivottavasti saadaan sen suhteen, mitä hallintoviranomaisilta ja toisaalta viljelijöiltä vaaditaan, jos halutaan joustavammin menetellä, jotta saataisiin myös ympäristöhyötyä viherryttämisestä. Ja varsin kunnianhimoinen agenda liittyy myöskin tähän näihin uutiin, uusiin delegoituihin säädöksiin ja uusiin YMP-määräyksiin. Tässä prosessissa oli noin 250 komission säädöstä, mutta sitten prosessin loppuvaiheessa toivottavasti eh, näitä on enää jäljellä noin 20 kumpaakin täytäntöönpanoja delegoitua säädöstä. Ja kun puhutaan huhtikuun lopun hyväksytystä täytäntöönpanosäädöksestä. Se mahdollistaa menettelyt varsinkin pienempien viljelyiden osalta ja myöskin ohjelmoinnin rahoitusvälineiden osalta toteaisin vielä, että jos rahoitusvälineitä muutetaan osana maaseudun kehitysohjelmaa, tähän voidaan päästä normaalin muutosmenettelyn ulkopuolella. Agrin pääosaston ohjelman mukaan pyrimme edelleenkin yksinkertaistamistoimia jatkamaan ja toivottavasti tässä edetään vielä tämän vuoden puolella, mitä tulee täytäntöönpano eh, ja delegoituihin säädöksiin. On hyvä, että seurataan myöskin EUn kauppaneuvotteluja. Viimeisin neuvottelukierros TTIPin suhteen ei ollut menestys valitettavasti, eikä ole kovin paljon edetty niissä kysymyksissä, jotka ovat EUlle maatalouden osalta tärkeitä. Yhdysvallat edelleenkin kyseenalaistavat EUn neuvotteluperiaatteet ja tavoitteet, eivätkä ole valmiit neuvottelemaan viinistä tai siitä, että eh, näiden alkuperämerkintöjen käyttö hyväksyttäisiin ja turhautuneita olla myöskin SPS-toimiin liittyen. Eli en mene tässä nyt yksityiskohtiin, mutta toteaisin, että Euroopan unioni edelleenkin on kunnianhimoinen ja haluaa VTO-SPS-lausekkeen mukaan tähän TTIP-sopimukseen. Ei ole etujemme mukaista hyväksyä mitään kevyttä TTIPiä. On erittäin tärkeää, että e, prioriteetit säilyvät. Maataloutemme monella sektorilla on kriisitilanteessa nyt ja siksikin on erittäin tärkeää, että maatalouden rooli huomioidaan myös TTIP-neuvotteluissa riittävän vahvasti. Mercosur-sopimus sitten tässä sitten erityisesti nauranliha oli esillä. Haluamme säilyttää tässäkin ne kunnianhimon tasot, joihin alun perin mentiin. Kuitenkin tältä pohjalta voidaan mennä eteenpäin. Komissio on suteutunut tähän Mercosur-prosessiin ja olemme ilman muuta valmiit näissäkin tärkeissä neuvotteluissa viemään eteenpäin EUn intressejä ja etuja. Ja sitten eh, luomutuotteet näissä edetään ja on oikein hyvä, että tähän asian puheenjohtaja on sitoutunut, jotta asiassa edettäisiin niin hyvin, että saataisiin tämän vuoden kesäkuussa tuloksia aikaan. No tässäkin on ongelmia ollut, mitä tulee asian edistymiseen, mutta toivottavasti kuitenkin asiassa edetään eri tahoilla ja haluaisin kiittää esittelijä Hausingia joustavuudesta myöskin. Tässä on todellakin katsottu, miten päästä eteenpäin trilogissa mahdollisimman hyvin kesäkuuhun mennessä. Hyvä, että kaikki kolme toimielintä ovat ponnistelleet ja pyrkivät lisäämään trilogineuvottelujen tiheyttä. On joitain tärkeitä avoimia kysymyksiä vielä ja toivottavasti niissä saadaan sopu aikaan niin pian kuin mahdollista. Tässä nostin esiin vain joitain tärkeimpiä kysymyksiä, hyvä puheenjohtaja. Varmasti paljon käsiteltävää vielä olisi, mutta puheaika oli rajattu ja e, siksi en tässä ehtinyt ottaa esiin kuin vain e, nämä tärkeimmät seikat. Ja nämä ovat e, siis olleet varsin tärkeitä jo viime kertaisen kokouksen jälkeen ja todellakin odotan mielenkiinnolla käytävää keskustelua. Kiitos. Dziękuję panie komisarzu za prowadzenie Kiitoksia kovasti komission jäsen esityksestänne. Ja jos tarpeen, niin varmastikin komission jäsen voi myös puhua muista aiheista ja ongelmista. Nyt siirtykäämme koordinaattoreihin. Ensimmäinen heistä edustaja Des. Kolme minuuttia kukin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Hogan, että tulitte tähän rakenteelliseen vuoropuheluun toista kertaa kanssamme. Kuuntelin tänne suurella mielenkiinnolla. Puhuitte markkinoiden epätasapainoista, esimerkiksi sikaalalla ja muillakin tuotealueilla. Toinenkin epätasapaino aiheuttaa minussa suurta huolta, tava, toimitusketjuissa, nimittäin komissio, onko se pohtinut sitä, että olisi parempaa tasapainoa siinä. Huomaan muun muassa hintaneuvotteluissa, että nämä suurit, suuret markkinaketjut siis käyttävät tilannetta hyödyksi. He sanelevat ehtoja viljelijöille, että tämä me voi sallia, että parlamentin ohi sitten tällainen asia menee läpi, että neuvottelu pitää käydä myös komission tasolla. Puhuitte myös näistä vapaaehtoisista sopimuksista ja sopimisista. Minusta ne suhtaudun niihin hyvin skeptisesti. Kuka niitä tekisi? Minun kotiseudullani on osuuskunnilla 50 prosenttia ja maidotuotannosta ja muilla sitten toiset puolet, jossa osuuskunnat tekevät näitä, neuvot, näitä sopimuksia, niin sitten yksityiset yhtiöt ovat tyytyväisiä. He eivät ajattele itse laskevansa tuotantomääriä, joten minä en näe tässä suurta liikkumavaraa, että tätä määräongelmaa saataisiin sillä tavoin haltuun. Tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta meidän pitää pohtia, kun nyt on tällainen voimakas kriisi, että onko Eurooppa lainen EU-asetus mahdollinen? Pitäisikö ottaa käyttöön tällaista pakollista määrin keventämistä suhtaudun, tai pidän hyvänä, että olette sallineet jäsenvaltioille sen, että valtion tukia voidaan nyt sallia paremmin nyt valtioon, tai siis jäsenvaltiot saavat itse sitten käyttää näitä tilaisuuksia hyväksi jos haluavat. Puhuitte yksinkertaistamisesta myös parlamentaarikoilla Meillä on paljon yksinkertaisemmissa ehdotuksia tehty komissiolle ja on tarpeen todellakin, että löydämme systeemisiä järjestelmiä, joissa on vähemmän byrokraattia. ja ryhmäni kanssa olemme keskustelleet siitä, että Voimme vetää takaisin ehdotuksiamme, mutta neuvotteluja pitää vielä käydä. Ja pyydän, että vuoden loppuun mennessä laaditte muitakin yksinkertaisia ehdotuksia TTIPinkin myötä. No, aikani on loppumassa. Siinä pitää ottaa huomioon Euroopan maatalouden intressit, ettei maanviljely kärsi siitä liikaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja De Castro. Se Presidente e grazie. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset myöskin komissaarille siitä, että olette taas täällä. Niin kuin totesitte, EU-maatalous ei elä nyt kovinkaan onnellisia aikoja. Hinnat ovat varsin alhaalla monellakin alalla, tai ei pelkästään meijerisektorilla. Ja Eurooppa on keskiössä ja pitkälti nyt menettelyissä ollaan menossa kansallistamisen suuntaan uudelleen. Vaikuttaa siltä, että eh, resursseja on esitetty jäsenmaille, eh, vaikkakin tämän on osoittautunut varsin tehottomaksi ja eh, ehkä tällä on jopa ollut vastakkaista vaikutusta tarvitsemme enemmän eurooppalaista päätöksentekoa, joilla todellakin on vaikutusta markkinoille sen sijaan, että päätöksiä tehdään maakohtaisesti ja yksittäisissä jäsenmaissa ja viherryttämisen ympäristövaikutukset. Tämä oli, uudistus oli varsin tervetullut meillekin parlamentissa, mutta ympäristövaikutusten sijaan vaikuttaa siltä, että byrokratiaa on tullut lisää ja jäsenmaiden on ehkä hankala näin ollen käyttöön ottaa tämä menettely. Olisi tärkeää, että tämä viherryttämismenettely olisi tehokkaampaa ja että voitaisiin myöskin tietysti mitata näitä eh, myönteisiä ympäristövaikutuksia, mutta toisaalta byrokratiaa tulisi purkaa nykyisestä jos nyt sitten eh, kriisinhallintavälineitä uudistetaan, komissaari, ehkä tiedättekin, että viime kaudella hyväksyimme sen, että voitaisiin ottaa käyttöön tehokkaampia välineitä silloin, kun esimerkiksi pyritään eh, eh, hintojen heilahteluihin vaikuttamaan, mutta ei meitä oikein kuultu. Vaikuttaa siltä, että olemme täällä vähän niin kuin kuollut kirjain kun tarkastellaan näitä kolmea tärkeää akselia, niin olisi tärkeää ryhtyä käymään keskustelua mahdollisista uudistuksista niihin liittyen, niin kuin viime kaudella Euroopan parlamentissa hyvin esiin tuotiin. Viherryttäminen, siinä siis byrokratian purku ja yksinkertaistaminen toiveena ja muuten yksinkertaisempi ja selkeämpi kriisinhallinta, kriisitilanteiden hallinta ja sitten keskittäminen toimintaa Eurooppaan enenevässä määrin. En tiedä, olisiko mahdollista ajatella jonkinlaisia uudistuksia tässä puolen välin hujakoilla tämän vuoden loppuun mennessä, jotta todellakin ehkä maatalousalan edustajat ja ihmiset voisivat jonkinlaista parannusta tilanteeseen saada. Nicholson. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kysyisin komission jäseneltä, minkälaista vuoropuhelua teillä ja tiimillänne on sen luonnon rajoitteisten alueiden määritelmän suhteen. Meillä on omalla alueella vähän keskusteluja. Ja kun alueen karttoja luonnosteltiin, niin huolenaiheena oli mielestäni se, että komission työkalut johtavat siihen, että kartat eivät täysin tavoita sitä maa-aluetta, jossa näitä rajoitteita vallitsee. Se aiheuttaa vähän pitkän aikavälin huolia kommenteista voi sanoa, että jo tänä vuonna meillä on ollut jo 5 prosenttia maiden tuotannon kasvu. Se on palattavaa. Tämä viesti täytyy saada perille viljelijöiden yhteisöön, jos tuottajat tällä vaiheella tuottavat. Tilanne voi vain paheta, mikä on huono juttu. Tiedätte, että minun mietinnössäni puhuttiin tästä matamarkkinan seurantakeskuksesta ja sen vahvistamisesta. Mitä mieltä olet? Mitä voisimme saada vähän tolkullisimman matatuotannon tilanteen? Vastiko sanoa, koska valvontakeskus raportoi, koska sitten kun saamme dataa, me niin voimme paremmin hallita ylituotantoa. Pidin hyvänä lausumaan, että koskien T-tippiä jotkut meistä ovat ajatelleet, että TTIP on hidastunut presidentinvaalien vuoksi en ole sitten Mercosurin suhteen niin varma. Onko komissaisen Malmström yhtä vahva komiteissa kuin sinä? Me tapasimme kaksi viikkoa sitten Strasbourgissa ja hän näyttää painavan vain päälle. Ja kun sekä komissio hyväksyy todellisuuden, että ilman jonkinlaista näyttöä komissio, tai äh, Eurooppa ei kykene tekemään kauppasopimuksia ja tai vastaa enemmän ruokaa kuin, kuin omat viljelijät kohtavat pahoja tuotantokustannuspaineita ja kannattavuuspaineita. Eikö olisi aika keskeyttää toimet vähän aikaa ja miettisimme, missä määrin voimme absorboida lisää tuotteita? On poseł Rode. Kiitos, herra edustaja Rode. Kiitos komission jäsenestyksestänne. Rakenteinen vuoropuhelu on aina tärkeää, mutta haluaisin muistuttaa teille, että vuoropuhelu perustuu viestintään, joka kulkee molempaan suuntaan, joten toivon, että vastaatte kysymykseni. Nyt viimeksi epäonnistutte siinä. Kaikki panemme merkille että olette ryhtymässä toimiin maito- ja sika-kriisisektorilla, mutta haluaisin jatkaa siitä, mihin Paolo jäi, sillä toinen uhka Euroopan viljelijöille on se, että uudelleen kansallistetaan maataloussektoria Euroopassa. Kaikki tiedämme esimerkiksi, että jousto pilarien välillä luo uudelleen kansallistamista, joka pilaa nämä yhtäläiset toimintaedellytykset, jonka myötä viljelijät voivat kilpailla reilusti keskenään oikeudenmukaisesti. Ja riskinä on myös, että ehdotus, joka liittyy kasvihuonekaasuihin, ei ETS päästökauppasektorilla tekee saman asian, joten kysymykseni kuuluvat, tuletteko analysoimaan nämä riskit nyt, mitkä kohtaamme, jotka liittyvät tähän uudelleen kansallistamiseen maataloussektorilla kokonaisuudessaan? Ja voisitteko, voisitteko kertoa ehdotuksista, miten sitä voitaisiin estää, kuten taattaisiin se, että uudet asetukset kasvihuonekaasuista varmistavat yhtäläiset toimintaedellytykset ja totta kai myös kustannustehokkaimmalla tavalla. Kiitos. Dziękuję pani poseł Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sandra. Gracias, presidente. Bueno, Kiitos puheenjohtaja. Aina kun tulette tänne, hyvä komissaari, no en nyt sano, että ette tuo mitään uutta mukananne, mutta tosiasia on se, että me tarvitsemme todellisia ratkaisumalleja, jos halutaan tästä maatalouteen kohdistuneesta kriisistä jollain tavalla päästä ulos. Alue, jolta itse olen kotoisin, siellä tietyt yritykset eh, väärinkäyttävät monopoliasemaansa ja se vaikuttaa myöskin hintoihin. Ja kysyihin, mikä on tilanne, eh, aiotteko kilpailulainsäädäntöä hyödyntää tässä yhteydessä. Ja sitten eh, tukihakemuksen mitä tulee eh, laajaperäiseen tuotantoon, yli 2000 hakemusta eh, hylättiin juuri säästötoimenpiteisiin vedoten. Ja viime aikoina on paljon puhuttu TTIPistä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Ja me olemme oppineet ainakin sen verran, että TTIP-neuvotteluissa eh, kannattaa muistaa se, että maatalouden merkitys on varsin suuri myöskin, kun ajatellaan Euroopan unionin BKTtä. Aiotteko jatkossakin markkinoida TTIPiä myönteisenä asiana myös EUn maataloudelle? Ja kysyisin vielä, miten te katsoisitte, että nämä neuvottelut todella vaikuttavat sitten tulevaisuudessa esimerkiksi naudanlihan tuontiin? Kiitos edustaja Hoisling. Kiitos komission jäsenet, että pääsitte paikalle. Tiedätte, että tunnelma maanviljelijöiden kesken on aallon pohjalla ja monet pelkäävät, että politiikkaa yleensä ja komissio haluavat nyt vain katsoa, että kriisi toipuu ihan, ratkaisee itse itsensä ja on vähän toivoa siitä, että maanviljelijät toivovat, että komissio ryhtyy muuttamaan kurssiaan ja tehän varmistitte sen epäsuorasti juuri äsken sanoitte, että viennit, vienti vetää, mutta vienti vetää vain siksi, että mahdolliset saavat niin huonoja hintoja. Tämä on pyrhoksen voitto, jos hinnat nousevat, niin nämä viennit eivät sitten kasva, joten jos tästä logiikasta ei nyt päästä eroon, että kun vieti vetää, niin se on hyvä, niin jos siitä nyt ei päästä pois, niin me voi vakauttaa markkinoita Euroopassa. Ja se, mitä nyt vältetään tässä on se, että tämä kysyntä ja tarjonta Euroopassa pitää lähentää toisiinsa. Niin pitkään kuin asettavan vapaaehtoisia toimia, niin tämä ei toimi. Tarvitaan eurooppalaista yhdenmukaista toimintaa, jossa jäsenvaltiot itse, tai siis itse laskevat tuotantoa, että tätä haluatte välttää. Sanotte, että avustusohjelmat ei ole vielä aloitettu, selvä. Logista, sillä ne kaikki liittyvät luottoihin. Ja nämä avustusohjelmat eivät siksi kanna hedelmää, koska yleensä eivät sen päin rahaa, eivät lisää velkaa, niin se ei toimi. Pankithan eivät anna enää viljelijöille rahaa, sen takia nämä tukiohjelmat eivät toimi. Meidän pitää saada aikaan radikaali muutos, jos emme sitä tee, niin kriisi jatkuu pitkään, eikä auta, jos hinta nousee parikymmentä senttiä. Tarvitaan radikaalia muutosta maitopolitiikassa. Tämä tulee Merkosuriin, Nicholson puhui tästä jo. Rova Malmström puhui hieman eri tavalla kuin te, kauppakomissaari siis. Hän on kehunut tätä TTIPiä suurena mahdollisuutena. Tämä muistuttaa siitä, mitä on sanottu aina aikaisemmin, mutta TTIPin kohdalla nyt on nähty, kun Greenpeace julkaisi asiakirjan, miltä nämä sopimukset tosiaan näyttävät. Autoala on tässä voimakkaasti taustalla, mutta nyt se on huomattu mustaan valkoisella. Sopimuksia ei saada tehdä. Ja jos tällaisia sopimuksia on, niin sitten pitää sanoa suoraan ei TTIPille. Ja Merkosuurin kohdalla se ei voi myöskään toimia. Eli tämän tyyppinen liberalisointi on sellainen, joka ei tule toimimaan. Ja sitten sille pitää sanoa ei lopuksi vielä. Albert Dees puhui tästä kaupan keskittymisestä. Mutta meillä on tässä ongelma. Kuulitte, että Monsanto, no Bayer nostaa sen, sitten on valtava konserni tällä alalla ja huoleni on sitten, että tämä keskittymä vain lisääntyy, sillä sitten on vähemmän yhtiöitä ja tämä megakonserni sitten dominoi viljel- näitä, näitä siemenmarkkinoita. Sanokaa jotakin, että onko tämä hyväksi Pan Mukava nähdä sinut jälleen. Tapasimme pari viikkoa sitten Walesissa. Siellä oli aika tervetullut. Odotan Luke Flanaganin kommentteja. Koska silloin kuulee, mitä Irlannin sisällä tapahtuu politiikassa. Pari viime tuntia olen ollut Glyphosine, Glyphosine kokouksessa – ilmeisesti kova pyrkimys kieltää glyfosain terveyssyistä ja säpäriskin vuoksi. Se siis merkitsee, että jos mä kävisin, mä pystyisin tuomaan ruokaa muualta maailmasta, missä glyfosaidia käytetään. Esimerkiksi 20 000 tonnia soipapoa, mitä tuodaan. Minusta vaikuttaa siltä, että sitä juuri pyritäänkin estämään kyökin kautta, ja halusin vähän kommentteja ymmärrän olla väärässä, että ymmärsin, että Ranska on yksi puolesta kiltävässä glyfosaatin. Jos näin käy, yksi jäsenvaltio menisi omaa, kulkisi omaa tietään maataloudessa. Jättäisikö Ranska sitten muiden Euroopan maiden tonnin, jos glyfosaattia on käytetty? Tilanne muuttuu hyvin sotkuiseksi. Ja arvostaisin näkemyksiäsi. Voisi myös todeta, että minä olen mukana TTIPissä ja kun monista puhutaan, niin tilanne on epätavallinen, koska suurin osa Iso-Britannian munantuotannosta on tällaista luomutuotantoa, vapaiden kanojen tuotantoa, muualla taas häkikanojen. Iso-Britanniassa vapaa kanan muna määritellään niin, että sillä on ruskea kuori, jota ei ole pesty Yhdysvalloissa. Määritelmä, että sillä täytyy olla valkoinen kuori ja se on pesty. Että meillä on kaksi ristiriitaista kaupassa käytettävää määritelmää. Kuka on taistelun voittaa? Onko vapaiden kannan sektori isossa Britanniassa? Otetaanko sitä ollenkaan huomioon näissä neuvotteluissa? Państwa, w ten sposób jesteśmy, mamy... Kiitos. Siinä olivat koordinaattoreiden kysymykset, kommentit, pahoittelut, niin sieltä vielä edustaja Osul. Oui, merci, merci président. Kiitos puheenjohtaja. Herra Hogan, viime maaliskuussa sanoitte, että sanktiot Venäjää vastaan eivät kuuluneet teidän salkkuunne. Tämä ongelma kuitenkin kuuluu teille, sillä se on johtanut tähän dramaattiseen tilanteeseen maatalousalalla. Ja pyydän, herra komissaari, mitä nyt sitten voisitte tehdä, mikä tässä nyt on logiikkana, kun on näitä laittomia sanktioita, joita astetaan, jotta markkinamme kärsivät. Ja samalla kuitenkin puhutaan tästä TTIP-sopimuksesta, joka on hyvin haitallinen Euroopalle. Älkää nyt pakkoilko vastuita ja vastatkaa minulle. Tämä tulee YMPn yksinkertaistamiseen. Sen yksinkertaistaminen on yksi päätavoitteistanne. Ja se on tehtävänne komissaarina. Pyydän, että puututte sitten näihin kontrollikäynteihin, joita viljelijät kokevat jatkuvasti. He elävät pelossa, että saavat sanktioita, kun on näitä enemmän tai vähemmän päteviä valvojia, jotka näitä sääntöjä, YMPn sääntöjä tulkitsevat liiankin tarkkaan. Mielestäni tässä nyt on etsitty hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja. Esimerkiksi 14-15 päivän ennakkovaroitus tällaista tarkastuksesta olisi hyvä vaihtoehto. Tämä ratkaisu on ihan ilmiselvä ja helppo ratkaisu. Pari sanaa vielä TTIPistä lisää. Se olisi meistä hyvä, mutta miksi sitten neuvottelua jatketaan? Sanotte, että TTIP tip olisi meille hyväksi. Tämä tulee YMP viherryttämiseen. Se luo lisää ja viljelijöille ja ympäristönormit ovat yhä raskaampia ja se vaikeuttaa viljelijöiden tehtäviä. Meillä on jo nyt hyvin vaativia normeja ja niiden korottaminen lisää sitten kilpailuhaittoja suhteessa kolmansiin maihin, joten miksi sitten tätä, tämä viherryttäminen on teille niin tärkeä? Kiitos. Kiitos. Nyt sitten ehkäpä voisimme pyytää vastauksia komission jäseniltä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yksinkertaistaminen ensinnäkin. 23 muutosta olen vuoden aikana esittänyt, jotka hyödyttävät viljelijöitä. Ja mm, kerron nyt muutamasta näistä. Ensinnäkin ensimmäistä kertaa nyt tällainen ennaltaehkäisevä tarkastus, kun puhutaan näistä maksuhakemuksista, ja tämä tarjoaa mahdollisuuden korjata mahdollisia pieniä virheitä ennen kuin itse järjestelmän tämä menee. Ja tämä auttaa helpottamaan tätä pelon ilmapiiriä, koska viljelijä saattaa pelätä mahdollisia tarkastuksia paikan päällä. Eli jos tällainen työ hoidetaan kunnolla hallintoviranomaisen taholta, niin tästä varmasti hyötyvät varsinkin pienet ja keskisuuret viljelijät, jotka eivät voi aina käyttää konsultteja apunaan. Tämän lisäksi nämä 200 äh, säännöstä yhteisen markkinajärjestelyyn liittyen näitä olemme nyt myöskin virtaviivaistamassa, jotta niitä kitkettäisiin ja niitä jäisi jäljelle enää 40. Ja tämä sitten toimijoiden ja myöskin kansallisen hallinnon elämää helpottaisi jatkossa. Eli Seuraava yksinkertaistamisaalto sitten liittyy viherryttämiseen. Olemme arvioineet sitä ja tarkastelleet eri tahojen kanssa sitä, miten nämä asiat kannattaa hoitaa ja mitä muutoksia voi tehdä. 3000 300 yhteydenottoa saimme ja 80 prosenttia näistä tuli viljelijöiltä. Eli näin olemme saaneet tietoa siitä, mitä käytännössä tapahtuu. Ja tulevina viikkoina tulen esittämään muutoksia. Näillä ei kuitenkaan puututa perusasetukseen, mutta selvennetään tilannetta ja pyritään vähentämään ja purkamaan turhaa byrokratiaa. Ja samanaikaisesti sitten aina, jos vain mahdollista, pyrimme siihen, että ympäristövaikutukset saadaan niin myönteisiksi kuin vain mahdollista, koska sehän oli ajatuksena, kun lainsäädäntö esitettiin vuonna 2013. Eli on ihan hyvät syyt sille, miksi eh, ollaan ihmeissään, eh, ei ymmärretä mistä maa-aloista, eh, reuna-aidoista ja muista puhutaan, mutta ja toisaalta ymmärretään, että tämä ei kuitenkaan tue biodiversiteettikehitystä, vaikka sekin oli yksi perusajatuksena mukana. Eli pyrimme siihen, että ympäristöhyödyt saadaan ja toisaalta viherryttäminen voidaan yksinkertaistaisemmin hoitaa tulevaisuudessa. Ja sitten riskinhallinta, välineet. Kyllä, YMPssä nytkin niitä mukana on, mutta ei välttämättä riittävän vahvoja sellaisia, kun ajatellaan, että nyt heilahtelut ovat niin suuria eri aloilla ja tämä mainittu Task Force eh, todellakin tarkastelee nyt näitä kysymyksiä sellaisia välineitä, jotka voivat parantaa olemassa olevia ja toisaalta katsotaan sitä, minkä tyyppiset aloitteet voitaisiin huomioida, jos halutaan paremmin hyödyntää olemassa olevia välineitä. Katsomme myöskin, eh, minkälaisia kokemuksia on esimerkiksi Yhdysvalloilla, entäpä sitten toisella puolella maailmaa, eli miten voidaan paremmin reagoida tilanteissa ja riskit hallita silloin, kun ollaan kriisitilanteessa. Ja EU-välineitä todellakin tarvitaan kriisitilanteessa. Olen tästä samaa mieltä. Ja viime syksynä todellakin 500 eh, miljoonan paketti esitettiin tehtiin. No tietysti tilanne on valiteltava, kun nyt voidaan havaita, että kaikki jäsenmaat eivät ole hyödyntäneet, vaikka tämä on ollut ihan sataprosenttisesti EU-rahoitusta. Eli tämä on ollut mahdollista, mutta on hankala ymmärtää, minkä takia näitä varoja ei ole hyödynnetty. Jäsenmaat halutessaan olisivat voineet summaa lisätä, mutta kuitenkin jo komission osuus on melko lailla huomattava ja tämä raukeaa sitten kesäkuun loppuun mennessä ja toivottavasti eh, asioissa hoidet, asiat hoidetaan niin hyvin, että turhia viiveitä ei synny. Jotkut ovat hyödyntäneet näitä eh, rakennemenettelyihin liittyen, mutta tärkeää on, että viljelijät saavat varat käyttöönsä niin pian kuin mahdollista. Ja sitten toimitusketjujen epätasapaino. Tiedätte, mitä mieltä tästä olen. Olen puhunut asiasta monta kertaa. Valiokuntanekin on tätä asiaa tarkastellut. Ja myöskin täysistunto tarjoaa sitten toisen mahdollisuuden tarkastella sitä, mitä tulisi elintarviketuotantoketjun suhteen tehdä. Eli jään odottelemaan tätä keskustelua myöskin ja lainsäädäntömenettelyä. Ja toivottavasti näille esitetyille toimille todellakin sitten saadaan riittävä tuki. Ja olemme Task Forcein puitteissa tätä tutkimusta myöskin toteuttamassa ja Espanjan, UK ja Liettuan kokemuksista on myöskin opittu, koska eh, näissä maissa on tämän tyyppisiä toimia toteutettu. Sitten maitoalan kriisi. 23 toimia olemme esittäneet syys- ja maaliskuussa viime vuonna. Ja jäsenmaat, ja te olette myöskin näitä tarkastelleet, ja 23 on täytäntöön pantu, koska muiden osalta katsottiin, että budjettirajoitteet ja myöskin lainsäädäntörajoitteet olivat esteenä. Mutta olemme siis hyödyntäneet kaiken mahdollisen olemassa olevan lainsäädännön tiimoilta. Ja reaktiot ovat olleet vähän kahdenlaisia, mitä tulee tämän ehdotuksen täytäntöönpanoon, koska kyseessä on vapaaehtoisuuteen pohjautuva esitys. Ja tietysti jokaisen tulisi hoitaa oma osansa. Ja halutessaan on ollut mahdollista lisätäkin tätä rahoitusta ja näin pyrkiä kannustamaan viljelijöitä. Ja viljelijän tulee päättää, ei tämä ole jäsenmaan velvoite, vaan ottajan ja viljelijän on päätös tehtävä ja 80 prosenttia maidontuotannosta tulee tähän katetuksi. Tämän, ja tämä pätee myöskin Saksaan. Kun sitten tarkastellaan tätä NC-kysymyksiä, herra Nicholson, totta kai olemme yhteydessä myös pohjois irlantin tämän aiheen tiimoilta. Siellähän asia esiin nousi. Ja sitten nämä muutokset, joita tehdään, ne aiheuttavat aina aska, askartuttavat ihmisten mieleen, kun ei tiedetä tarkkoja rajanvetoja ja muita, mutta me jatkamme tämän tarkastelua ja on erittäin tärkeää, että pidetään huoli siitä, mitä lainsäädännössä sanotaan, ja nimenomaan kartoitus on yksi näistä kysymyksistä. On katsottava, miten nämä alat Pohjois-Irlannissa määritellään mutta varmasti paikallisviranomaiset hoitavat oman osuutensa näissä määrittelykysymyksissä. Ja sitten sopimusneuvotteluihin vapaa kauppasopimukset. Meillä on kyllä jo käsitys siitä, mitä on saatu tai mitä on myönnytetty, minkä tyyppisissä tilanteissa mennään. Ja saamme myöskin melko lailla selkeän kuvan siitä, mitä ehkä voidaan tulevissa sopimuksissa saavuttaa. Teetit neuvot neuvottelut. Mandaatti on melko selkeä sen suhteen ja EU aikoo pitää kiinni standardeista, mitä tulee elintarvikkeiden turvallisuuteen, ympäristökysymyksiin ja eläinten hyvinvointiin. Tätä ei aina pidetä hyvänä, mutta me aiomme tätä totuutta toistaa aina tarvittaessa. Neuvottelut ovat edenneet melko hitaasti. Yhdysvallat haluaa saada ainoastaan markkinoille pääsy mahdollisuuden ja muissa kysymyksissä sitten ei tätä neuvotteluhalukkuutta enää niin olekaan esimerkiksi eh, muiden kuin kaupan eh, esteiden mukaiset eh, tai tariffin pohjautuvat kaupan esteet näiden osalta. Tilanne on hieman nihkeä ja sitten kysymykset tunnustaa se, että meillä on olemassa tällainen maatieteellisten merkintöjen järjestelmä Euroopassa. Tietysti lopullisesta lopputuloksesta voidaan olla montaa mieltä, ja Euroopan parlamentti päättää, 28 jäsenmaata ja Euroopan parlamentti voivat estää tämän läpimenon halutessaan, eli ihan demokraattisesta prosessista tässä on kyse. Euroopan parlamentti tai vain yksikin jäsenmaa voi estää läpimenon, e, jos se sitä haluaa. Ja kauppakomissaarin tietysti on pyrittävä riittävän tasapainoiseen sopimukseen. Muutenhan tässä on aikaa hukkaantunut ihan turhaan. Ilmastonmuutosneuvottelut Pariisissa ovat tärkeät neuvottelut, kun tarkastellaan kasvihuone, kasvi, kasvupäästöjä. Ja totta kai tässä yhteydessä on huomioitava myöskin maatalouden rooli ja merkitys, ja tarvitaan yhtenäistä lähtökohtaa kaikille, mutta neuvotteluja, keskusteluja käydään LUCFn liittyen. Niitä todellakin tulee tekemään ehdotuksia komissiolle eh, heinäkuussa liittyen eh, taakanjakokysymykseen ja ponnistusten jakokysymykseen. Ja tässä tulee esiin nousemaan varsin monta kysymystä esimerkiksi kansallisen tuotantoon liittyen ja kysymyksiin liittyen, jotka ovat tärkeitä. Ja totta kai tässä puhutaan hyvin poliittisesta seikoista toisaalta tarvitaan myöskin tieteellistä tietoa tehtävien päätösten taakse. No, neuvottelut ovat kesken. Tässä ei vielä voi mitään lähteä ennakoimaan lopputuloksesta, mutta selvien kriteereiden pohjalta kuitenkin on tarkoitus edetä tässä effort sharing kysymyksessä. Ja sitten YMP-asia. No, joustavuuteen on pyritty ja subsidiariteetin mahdollisuuteen myöskin. Näissä neuvotteluissa muuten ei olisi varmasti sopimusta aikaan saatu, jos olisi ajateltu menettelyä, että yksi sopii kaikille. Ja vahvat taloudet, niidenkin rooli on huomioitava. Eli valtion tuilla eh, niistä voidaan saada hyötyä, mutta tilanne ei ole sama sitten kaikissa maissa. On ymmärrettävää, että joidenkin maiden tilanne on vahvempi kuin toisten, ja siksi tarvitaan eurooppalaista ratkaisumallia. Aina joskus se näin tehtiin eh, joulukuussa, ja lähdettiin nimenomaan menettelyihin tältä pohjalta, mutta tulokset valitettavasti eivät ole olleet toivotun laiset. toisaalta ei varmasti haluta palata tilanteeseen, jossa maatalous on täysin uudelleen kansallistettu. Totta kai on tärkeää, että viljelijät toimivat hyvin ja tuottavat meille kaikille hyvää ja laadukasta ravintoa. Sitten eh, puolivälin tarkastelu. En ole loppupäätelmiä vielä sen suhteen tehnyt, mutta riskiarviointivälineitä voidaan ehkä tarkastella sitä, miten viljelijät ja yritykset eh, voivat nopeammin reagoida eh, ongelmatilanteisiin markkinoilla, niin kuin nyt niitä on ilmennyt. Toisaalta on myöskin katsottava tätä yksinkertaistamisagendaa ja kysymykset, jotka tähän liittyvät, eli että hyödynnetään mahdollisimman hyvin tätä monimuotoisuutta myöskin, kun ratkaisumalleja etsitään. On muistettava myöskin se, että kansainväliset sopimukset eh, vuodelta 2015, esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastosopimus, nämä sopimukset ovat myöskin tärkeitä ja olemme osana niiden täytäntöönpanoa myöskin, eli nekin on huomioitava jos mietitään tulevaa suuntaa maataloudelle. Ja sen rikesille sitten, jos teillä on todisteita siitä, että lakia on rikottu esimerkiksi Espanjassa tai jossain, niin ilman muuta, jos teillä on näitä todisteita esittää, niin tutkinta voidaan käynnistää kilpailukysymyksissä esimerkiksi. On erittäin tärkeää, että näihin kiinnitetään huomiota, jos todellakin tällaisia rikkeitä on tapahtunut niin kuin sanoitte. Naudanlihan tuonti. Ymmärrämme varsin hyvin, kuinka hankala on naudanlihan tilanne ja vaikutusten arviointi, joka toteutetaan kaikkiin vapaakauppaneuvotteluihin liittyen. Ilman muuta tässäkin yhteydessä huomioidaan ja tässä ilman muuta naudanlihakin tulee huomioiduksi. Ja merkkosuurtarjouksena olin, ollen eh, naudanliha ei ole mukana, koska kulutus on vähentymässä Euroopan unionissa ja katsomme, että nyt ei ole sopiva hetki keskustella tästä asiasta, miten lisätä tuontia EU-hun naudanlihan osalta. On saatava tasapainon kulutus, oma tuotanto ja toisaalta sitten tuonti. Ja tästä tulette saamaan raportin syyskuussa. Toivottavasti nyt vastasin kysymyksiin, mutta vielä Venäjä, se unohtui Tiedän kyllä, kuka mistäkin vastaa näissä kysymyksissä. Kaites on tavannut Venäjän maatalousministerin Pariisissa ohjan yhteydessä, mutta asioissa ei edistytty. Eli ongelmana ei ole se, etteikö komissio olisi aktiivinen tai komissaarimme olisi aktiivinen, mutta mm, Puhetta voi olla paljonkin, mutta Venäjän viranomaiset eivät ole sitten kovinkaan halukkaita normalisoimaan toimia ainakaan vielä. Ja tiet, sitten nämä yksityiskohdat munin liittyen, en ole näiden asiantuntija, mutta jos ähm, voitte paperilla esittää yksityiskohtia näistä äh, kysymyksistä, mitä tulee esimerkiksi kuoren värin ja niin edelleen, niin tältä pohjalta voidaan sitten mennä eteenpäin. Sitten tässä on kysymys, jotka liittyvät eh, terveyskysymykseen, mutta olemme hyvin tietoisia näistä esiin nostetuista seikoista. Jos nyt Ranska on yksipuolisesti päättänyt eh, tällaisen kielon, kielon esittämisestä, niin eh, mielenkiintoinen havainto. Näinhän on tehty esimerkiksi torjuntainen yhteydessä jo aikaisemmin. Royal kyllä tuolloin esitti kielon monillekin tuotteille, mutta emme tehneet ähm, mitään ähm, reaktioita komission puolella. Ja neuvostossakin on vielä tiettyjä kysymyksiä selvennettävä, mitä tulee näiden äh, asioiden ja tämän tietyn tuotteen äh, täytäntöönpanon, mutta en tiedä, miksei juuri tätä voitaisi hyväksyä. Dziękujemy panie komisarzu. Przechodzimy do Kiitos komission jäsen. Tässä kohtaa otamme kysymyksiä edustajilta minuutti per parlamentin jäsen, joten pyydän pitäytymään tässä aikarajassa. Edustaja Rans Garcia. Oli, kiitoksia, herra komission jäsen. Elämme vaikeita aikoja yhteensä maatalouspolitiikan suhteen. Kuuntelin puhetta mutta tällä kertaa huhu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja mikä on maaseudun kehittämisen osuus siinä? Lankeaisiko se sitten maatalouden kehittämisen pääosaston alle vai kauppapääosastolle? Ja sitten TTIP ja maantieteelliset alkuperämerkinnät. Sinne ei tapahdu mitään edistystä. Ollaan huonossa jamassa. Uskotko, että vuoden loppuun mennessä tapahtuu jotain? Meidän pitäisi odottaa vähän enemmän Yhdysvaltoilta. Ja sitten maitosektori. Monet yritykset varmasti joutuvat jättämään markkinat. Ja sitten viime vuoden hintaraportti. Euroopan parlamentilla oli mietintö, joka oli sitä mieltä, että tämän valvontakeskuksen informaatio olisi hyödyllistä. Ja kun viittaa tuotteen tilanteeseen ja heidän saamaan tukeen, saavatko he lisää tukea, joka on erilainen siitä 500 miljoonasta, jolla pyritään tuotannon vähentämistä. Tuotako tuo lisäraha tarkoittaa? Koska tuohon olisi ainoa tapa kannustaa tuotannon vähentämiseen. jos tarkastelee hedelmien ja vihenneistä interventiohintoja, niin nykyisellä ei voida jatkaa. Hintoja pitää muuttaa. Kiitos, eh, commissaris, eh, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. On hienoa, että olette paikalla tänään. Jos puhutaan maatalouskriisistä, maitoalasta, niin itse asiassa puhutaan sosiaalista taloudellisesta ongelmasta, joita monet viljelijät ja tuottajat joutuvat kohtamaan. Monet haluavat lopettaa, mutta monet eivät voi. me päivittäin surullisia tarinoita perhe tilanteista. Eikö olisi parempi ottaa kriisirahat ja pistää ne sosiaali- ja talouspolitiikkoihin ja sijoittaa ne sinne. Sitten tehdään kahta asiaa. Autetaan viljelijöitä ja tuottajia lopettamaan, vetämään, vetäytymään pois. Ja sitten on parempi tasapaino markkinoille. Katsotaanpa maitoa, sianlihaa. Voisimme luoda paremman tasapainon. olisi kuullut tälle tukea monilta puolin. Puhuitte myös Venäjästä, sanoitte, että tämä johtui Venäjän ministeristä, mutta emme saisi saada vientisertifikaatti jäsenvaltioille, voisi olla sopimuksia Venäjän kanssa. Sitten ei tarvitsisi mennä läpi kaikkia tätä tai viedä sitä komission tasolle sillä sianlihan suhteen Ota voitu parantaa tilannetta paljon. Köszönöm. Seuraava puhuja. Tisztelt biztos ura, hamisított méz problémájára hívám fel a figyelmet. Kiitokset, hyvä komissaari. Haluaisin kiinnittää huomionne keinotekoisen hunajan Euroopan unionin ulkorajoilla – on otettu näytteitä hunajasta ja voitu havaita, että 31 prosenttia tuodusta hunajasta on keinotekoista väärennettyä. 11. päivä 5. on tämä raportti julkaistu ja 165 kiloa väärennettyä hunajaa tuodaan unionin alueelle – ja kysyisin nyt komissiolta, eh, miten komissio aikoo menetellä, aikooko se lisätä esimerkiksi näytteidenottoa ulkorajoilla tai onko kehitteillä jotain muita uusia keinoja näytteiden ottamiseksi. Kannattaisi ehkä ottaa käyttöön Eurofins tai muita laboratorioita tämän hankkeen tehostamiseksi. Kiitos sitten Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer de commissaris. Kiitoksia, komission jäsen. Aloititte diplomaattisen hyökkäyksen tarkoituksena valloittaa usein vientimarkkinoita Kolumbiassa, Meksikossa, Kiinassa, Japanissa. Myöhemmin tänä vuonna menette Vietnamiin ja Indonesiaan. Mutta minkälaisia tuloksia on jäänyt kouraan? Oletteko tyytyväinen? mitä muita toimia ja missioita mietitte ensi vuodeksi? Pani poseł Dots. Dots seuraavaksi. Pani poseł Dots. Thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Pohjois-Irlannissa kävitte tuossa äskettäin minun vaalipiirissäni ja puhutte siellä Brexitistä, mutta jos olisitte pysyneet kauemmin kuin minä, olisitte olleet Royal Ulster maatalousshowssa. Siellä ostettiin Pohjois-Irlannin tuotteita, mutta siellä puhuttiin myös maanviljelijöiden kanssa. Ja siellä olisitte kuulleet, miten tuottaja tuossa jälkeen puhuu vaikeista tilanteista tiloillaan, mikä johtuu pääsessä alasista hinnoista, volatiliteetista ja kassavirtaongelmista. Monet ovat sitä mieltä, että Eurooppa ei tue heitä. Ja he ovat hyvin pettyneitä kommentteihin tänään. Mitä tulee vapaaehtoisiin toimiin, sanoitte, että siihen on kahtalaista reaktiota ja minusta tuntuu siltä, että jätämme tähän nyt paljon yksilöllistä liikkumavaraa ilman strategisempaa johtoa neuvostosta. Ehkä voisitte puhua siitä, että mikä neuvoston kanta on tässä. Ja lopuksi puheenjohtaja, mitä tulee YMPn väliarvioon, no tarvitaan enemmän kuin vain, että näperellään sillä tavoin kuin mitä kuvailitte äsken. Niin, Kiitos. Sitten edustaja Petir. Kiitokset. Tässä huhtikuussa eh, Keski-Eurooppaa yllättivät jää- ja lumisateet Tuolloin olin yhteydessä komission ja teihinkin ja kerroin esimerkiksi Kroatian alueen ja Slovenian alueen tuhoista. Unkari oli myöskin tässä mukana ja tappiot on määritelty noin miljardin euron suuruisiksi. Esimerkiksi hedelmä- ja vihannesviljelijöihin tämä kohdistui. Ja tässä on nyt todellakin hankala tilanne, koska tämä luonnonkatastrofi tuli Venäjän saaron lisäksi, eli tämä on nyt todella hankala tilanne. Ja teihin ovat olleet yhteydessä muutkin, ja kysyisin teiltä, miten voitte auttaa hedelmäviljelijöitä ja kasvattajia pääsemään yli tästä kriisistä, minkä tyyppisiä eh, kriisivälineitä tässä voitaisiin hyödyntää silloin, kun todellakin ne ovat tällaisen luonnonkatastrofin aiheuttamia. Ilmeisestikään tässä ei voida maatalouden mm, talousarvio käyttää, mutta ehkä tämä muita mahdollisuuksia olisi olemassa. Kiitos edustaja Denano. Kiitos komissaari. Kiitos, että tulitte tänne. Vähintäänkin hankalana aikana maanviljelijöille. Maitokiintiöiden poistaminen on valitettavasti tuottanut tuloksensa. Tiedämme hyvin, että tuotannon kasvu laskee hintoja. Ei pidä olla sinisilmäinen. Olette käyttäneet artikla 250 kauppajärjestön säännössä, se on ihan hyvä. Mutta me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja. Meidän täytyy auttaa vapaaehtoista tuotannon muutoksista mennä tätä käyttää Euroopan tukea siihen. Me emme saa yhteistä maatalouspolitiikkaa uudelleen kansallistaa. Haluan, että puolustat yhteistä maatalouspolitiikkaa, erityisesti budjettipolitiikassa. Houkutuksia on paljon. Talousarviovalikunnan jäsenenä tiedän, mistä puhun. Tarkoitus on lekkailla rahaa sieltä täältä toisenlaisen politiikan, muun politiikan rahoittamiseksi. Oletteko päättäneet, että että viljelijöiden ei tarvitse käydä hankkia insinööriopintoja täyttääkseen YMPn hakulamakkeita. Oui. Edustaja Ferran. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti, sillä eräs kollega sanoi, että tarvitaan enemmän Eurooppaa ja vähemmän demokratiaa. Minä haluaisin vastata hänelle, no mitä enemmän Eurooppaa, sitä vähemmän on demokratiaa herra komission jäsen. Haluaisin kommentoida muutamaa tänne. Puhutte tällaisesta unisex-politiikasta minusta. Jäsenvaltiot ovat antaneet Mandarin komissiolle siten, että se neuvottelisi vapaakauppasopimuksista, jossa tuottajamaat ja viemaat toimivat. Haluatte pysyä kunnanhimoisina komission jäsen, jos nyt olen väärässä, niin sen perusteella mitä sanoitte, että ymmärrän, että tämä maatieteellisten merkintöjen järjestelmä, joka voimassa tällä hetkellä, ei tule kyseenalaistetuksi, mutta kuitenkin komission jäsen TTIP-neuvottelut, jotka ovat käynnissä, monen lähteen mukaan osoittavat, että amerikkalaiset eivät aio antaa tässä asiassa periksi Joko olette siis taikuri, tai sitten ette sano totuutta. Ja minulla on kaksi kysymystä komission jäsen. Ensinnäkin nämä alkuperämerkinnät, jotka ovat tärkeä osa eurooppalaista perintöämme. Nyt tullaanko niitä käsittelemään neuvotteluissa? Toinen kysymys, viimeinen kysymys. Miksi neuvotteluissa tällä hetkellä on tällainen rajoittava luettelo, eikä kattava luettelo näistä alkuperämerkinnöistä. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Hoibuh. Niin, Hoibush. Herzlichen Dank. Ähm. Kiitos. Hyvä komissaari. Nostaisin esiin ihan toisen aiheen. Eli maananastamisasia. parlamentin valiokunnan tutkimusta te kritisoitte, totesitte, että tässä ei olisi ollut taustalla riittävästi luotettavaa tietoa. Kysyisin, kun nyt taustatietoja ei ole riittävästi, niin kysyisin, että miten katsoisitte mistä olisi mahdollisuus saada näitä luottavia tietoja ja milloin haluatte lähteä niitä keräämään, kun halutaan osoittaa eh, toimet, kuka on ostanut, kuka on myynyt ja kuinka suurista hehtaarimääristä on kyse ja mitä kauppahintoja eh, on käytetty. Näitä tietoja tarvitaan, koska vain tällä tavalla voidaan saada tähän kysymykseen eh, avoimuutta, sillä maahan on erittäin tärkeä asia. Se muodostaa pohjan maanviljelijöiden elinkeinolle. Possul Santos. Kiitos edustaja Santos. Senhor Comissário, agradeço a sua disponibilidade para mais este diálogo. Kiitos. Minulla on kysymys ja kommentti, jos aika sallii. Kysymys on seuraava. Artiklassa 32 todeta, että komission pitäisi analysoida sellaisia kysymyksiä, jotka koskevat erityisesti ultraperiferisiä, kaikkein kauimmaisia alueita. Miten te arvioitte TTIPin tilannetta suhteessa ultraperiferisiin alueisiin? Ja sitten maidan tilanne hinta. Historiallinen pohja on saavutettu, toteen tilanne erittäin hankala. Komissio on taloudelliset toimet tiedän, mutta ne eivät ole estäneet maidon hinnan romahtamista. Ja viljelijät joutuvat suventamaan omaa työtä. Maksavat voidakseen tuota maitoa. Ja tilanne ei voi jatkua näin. Sen täytyy muuttua. Tämä kiinteiden jälkeinen tilanne on umpikujassa ja viljelijät ovat nyt menneet kadolle vaatimaan kiintiöiden palauttamista. Nyt on pakko tunnustaa, että umpikuja vallitsee. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenettä tästä paikalle. Tämän hetkinen kriisi osoittaa taas, mitä vaikeuksia on tuotteen ja ostajien välillä – Rooman sopimuksista lähtien on ollut erityissäännöksiä, jotka liittyvät kilpailuoikeuteen. Sen myötä maanviljelijät voivat järjestäytyä ja tuottajat ja viljelijät voivat sitten neuvotella tasaveroisesti ostajien kanssa. Kuitenkin pitää huomata, että tämä ideaalitilanne on olematon. Olemme yrittäneet YMP viime, viimeisimmässä muutoksessa vahvistaa näitä säännöksiä yritimme parantaa maanviljelijöiden kilpailutilannetta, mutta nyt on tunne siitä, että komissiossakin on vaikeuksia, kun paineita kohdistuu paljon nimenomaan kilpailun takia. Miten aiotte parantaa tätä kilpailutilannetta tulevina aikoina? Ja, danke, Herr Kommissar. Ich möchte noch ein... Kiitokset, komissaari. Vapaakauppasopimuksesta ja TTIP-neuvotteluista vielä. Ja usean otteeseen tässä viitattiin maatieteellisiin merkintöihin. Ja kaikissa sopimuksissa myöskin TTIP neuvotteluissa usein tuodaan esiin luettelo näistä merkinnöistä ja on ikään kuin suuri salaisuus se, eh, miten tämä luettelo on laadittu outoa, että kummassakin neuvottelutilanteessa on sama luettelo käytössä, vaikka tietysti kannattaisi ehkä katsoa, että mitä tuotteita voidaan eri maihin viedä, esimerkiksi Kanadaan, Yhdysvaltoihin. Eli kannattaisi ehkä aina katsoa kunkin sopimuksen yhteydessä, mitä listaa kulloinkin kannattaa käyttää, huomioida aina kulloinenkin markkinatilanne. Eli kysyisin, miten nämä luettelot laaditaan ja miten tätä luettelokäytäntöä voitaisiin parantaa sellaiseksi, että paremmin huomioitaisiin kulloisetkin markkinat? Kiitos sitten Haasekamp. Eh, ik wil het met eh, de commissaris graag hebben over... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua komissaarin kanssa vähän muista kriisistä, kriisistä jota maatalous on kohdannut. Biodiversiteetti, kriisi, ilmastokriisi. Hollannin jos ottaa esimerkiksi, niin Hollanti ei moniakaan kansainvälisiä sopimuksia noudata. Mainitsen kaksi. Vesidirektiivi ja ilmanlaatudirektiivi. Intensiivinen karjan tuotanto on yksi saastumisen päälähteistä. Tunnustellut komissio sen, että ylituotannon kannustaminen viljelyssä ei auta saavuttamaan EUn kansainvälisiä sitoumuksia. Mutta tuolla tämä toisin. Onko komission jäsen sitä mieltä, että, että jos eläintuotteiden tuotanto kasvaa tulevaisuudessa, niin EUn maanviljelyn ja biodiversiteetin tulevaisuus vaikuttaa mustalta pikemmin kuin vihreältä. Olisi kiinnostavaa kuulla, että samaa mieltä, että maatalouden tuet pitäisi lopettaa. Edustaja Takkula. Joo, kiitoksia komissaarille hyvästä kattavasta tilannekatsauksesta ja, ja jo toteutetusta toimenpiteistä. Markkinoiden tilanne maito- ja liha aloilla on edelleen vakava ja ennusteet osoittavat, että lyhyellä aikavälillä käännettä parempaa ei ole odotettavissa – taloudellisesti ahdingossa olevien viljelijöiden maksuvalmiutta syksyllä 2016 voitaisiin helpottaa maksamalla korkeampia ja aikaistetumpia tukia ennakkomaksuja tuotteille, kuten tehtiin myös viime vuonna. Ennakkomaksujen tulisi olla mahdollisia ennen tilakohtaisten valvontojen loppuun saattumista. Suomi hyödynsi tätä mahdollisuutta viime vuonna ja myöskin mielestäni olisi hyvä optio toteuttaa tämä tänä vuonna. Ennakkomaksut vaativat tietenkin tietojärjestelmien muutosta ja siksi päätös pitäisi tehdä hyvissä ajoin. Viime vuonna se tehtiin liian myöhään, vai harvat jäsenmaat pystyvät sitä hyödyntämään. Nyt tässä akuutissa kriisissä komission olisi annettava maatalouden pääosaston tutkittavaksi tukimaksujen aikaistaminen kriisin vuoksi ja arvoisa komissaari Hogan, oletteko valmis käynnistämään tämän toimenpiteen, joka helpottaisi viljelijän taloudellista ahdinkoa? Jedna minuta, pan poseł Ačiū pirmininkai. Gerbiamas e, komisijos nariai, noriu padėkoti Jums, kad... Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitoksia kovasti, että tulitte Liettuaan ja tapasitte paikallisia viljelijöitä ja keskustelitte ongelmista, joita siellä kohdataan. Haluaisin sanoa, että tällä hetkellä kivolien ongelma on seuraava. Maatalous ja maito tuotanto ei ole enää kilpailukykyistä johtuen alhaisista hinnoista ja alhaisista maksuista ja tästä syystä on liikaa maitoa, jota tulee liettuaan ja tämä ala tulee kuolemaan. Joten haluaisin kysyä teiltä, milloin liettualaiset tuottajat voivat olettaa korkeampia maksuja, koska erot Baltian maiden välillä ja muiden maiden kanssa ovat melko suuret. Ja tällä hetkellä Liettua on täysin suunna, suunnataan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, vielä maitopolitiikasta. Ja toteaisin, että radikaalitoimet eivät välttämättä ole paras keino toimia Eli mitään radikaalia muutosta EUn maitopolitiikka ei tarvitse, eikä palaaminen maitokiintiöihin myöskään ole toivottavaa, vaan tarvitaan välineitä ja toimia konkreettisia askelia silloin, kun tämä ehkä saattaa joskus sattuakin ja tehdä kipeääkin, mutta kuitenkin näitä tarvitaan, jos halutaan kriisistä ulos päästä. Ja esitän tähän liittyen pari kysymystä. Pidän hyvänä tätä yksinkertaistamisehdotusta ja että olisi mahdollista jäsenmaiden kautta esittää tukia, mutta 6-12 kuukautta ei välttämättä riitä. Tätä määräaikaa tulisi jatkaa. Ja kriisiin liittyen kysyisin, olisiko ehkä sopivaa eh, yleisemminkin tätä de minimis-asiaa eh, tarkastella ja ehkä kaksinkertaistaa se, kun nyt ajatellaan, missä kriisitilanteessa maataloutemme on. Edustaja Kalinowski. Komisarzu, Kiitos komission jäsen. Pelkäänpä, että se, että olemme poistaneet maitokiintiöt ja että tämä Venäjän tuontisarto on toteutunut, no se on vaikuttanut voimakkaasti viljelijöiden tilanteeseen. Komission sen entäpä sokerijuurikastuottajien tilanne Puolassa? Sillä kun nyt markkinoita ei enää säännellä eikä enää ole sokerikiintiöitä, niin tuotanto tulee siirtymään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ei välttämättä noudata enää kilpailusääntöjä tuottajien välillä, koska sokeri juurikastuotanto ei ole kansallista. Se oli ensimmäinen kysymykseni toiseksi. Mitä tulee tähän markkinoiden jatkuva sääntely ja siihen, että on kiintiöitä ja että neuvotteellaan eri sopimuksista, niin miten suhtaudutte eurooppalaisen viljelymalliin tulevaisuudessa, mikä, miltä se näyttää? Kiitos. Buda. Kiitos, edustaja Buda. direct... Kiitos. Romanian tilanne on hankala ja ja nyt puhujalta meni mikrofoni pois päältä. Plățile în România au fost întârziate cele din pilonul 1 din cauza problemelor. Olimme myöhässä ykköspilarin suhteen juuri IT-kysymysten ja ongelmien vuoksi. 200 000 pyyntöä eh, on, mutta maksuja ei ole näiden viiveiden vuoksi hoidettu viljelijöille ja tämä on johtanut vääristymätilanteisiin Romaniassa. En tiedä, e, ollaanko tästä tehty ilmoitus komission suuntaan? Onko komissio tästä tietoinen ja onko komissiolle tarjoutunut mahdollisuus jollain tavalla puuttua tähän tilanteeseen? Eli maksut, jotka voidaan hoitaa tämän 500 miljoonan eh, summan puitteissa. Haluaisin kysyä, miksi joiltain mailta kokonaan jäi tämä rahaerä käyttämättä? Se, it's even better. Se on hyvä olla positiivinen, mutta vielä parempi olla realistinen. Tammikuussa 2015 sanoitte, että ei ollut, ole, ei ollut mitään maitokriisiä, kun kaikki sanovat toisin. Nyt lopultakin myönsitte, että on maatalouskriisi sanotte, että pitää olla positiivisia, koska vienti vetää monilla aloilla, mutta mitä se hyödyttää, jos tuottajat eivät saa siitä mitään irti, koska he menettävät rahaa ja sitten positiivisia tai siis tarjoatte tällaisia alhaisia lainoja näille ihmisille. Minusta tämä on hulluutta. Tämä tulee yksinkertaistamiseen. Voisitteko vastata tähän kysymykseen? Tämä pitää olla rakenteellista vuoropuhelua ja ehkä No, näitä sanoja pitäisi tarkistaa tätä yksinkertaistamiseen. Miksi olisi yksinkertaista ensin maaseudun kehittämistä, sillä siinä on suurempi virhetaso, sillä sitähän halutaan vähentää. Ja lopuksi se tulee Brexitin, Mitä analyysiä sen suhteen on tehty ja mihin pitäisi ryhdytään, jos se toteutuu? Mitä tulee kansallikysymykseen, niin olen täällä Iranin puolesta, kuten te olette täällä Britannian puolesta. Kiitos. Pan poseł Flanagan. Pani poseł e, e, Pan poseł Miller. Kommissar, Sie haben gesagt, Sie haben den rechtlichen Hyvä komissaari, totesitte, että olette käyttäneet e, oikeudellista puitteistoa kaikkien välinen soveltamiseksi ja totesitte, että talousarvio ei mahdollista muita varoja paitsi tämän 420 miljoonan summan. Mutta kun sitten näitä sidottuja maksuja tarkastelee, 18 äh, maan äh, maksuihin ne liittyvät maitosektorin osalta, niin ei yllätä, jos esimerkiksi Puola tai Suomi äh, eivät ole näitä maksuja hoitaneet. Olisi tärkeää, että emme pelkästään neuvottelisi Mercosur-neuvotteluja, TTIP-neuvotteluja, vaan että saataisiin aikaan hyvät sopimukset myös Ukrainan ja Venäjän kanssa, Eli näiden kanssa tulisi saada aikaan kauppasopimukset ja näin asioissa edetä. Monet viljelijät eh, lopettavat tuotantonsa, koska ei tiloille ole enää löytymässä seuraajaa, olisiko tässä ehkä jotain mahdollista tehdä. Ja jos sitten esitetään pakollinen eh, määrä, yläraja Saksassa, niin kuka tällaisen haluaa näinä aikoina mennä? Pelkään, että tämä ei onnistu. tai eh, jonkinlainen määräaikainen eh, lypsylehmärajoitus. Ei siihenkään varmasti mennä, vaikka se saattaisi olla toimiva toimenpide. Sitten lain. Kiitos. Pohditte, miksi kahdeksan maata ei ole käyttänyt tätä rahaa, joka heillä on nyt käyttöön minusta. Pitää löytää vastaus tähän kysymykseen, ettekö ajattele, että nämä kriteerit ole sellaiset, että ne eivät ole houkuttelevia näille kahdeksalle maalle ehkäpä Toinen huomio, joka liittyy maitosektoriin, pohdin tarvetta linkittää nämä interventiot näihin volyymimääriin. Ja Michel Dantin puhui tästä kilpailuoikeudesta maatalousalalla. No viimeinen kommentti, niin kuin kollega Nidekrasi sanoi, Hän puhui eurooppalaisista alueista ja sieltä, mistä tulen, siellä on kärsitty kovasti. Puhun tässä siis viini viljelystä sielläkin pitää ryhtyä toimiin, mutta valitettavasti ette tee mitään. Kiitos sitten, Kuulis Miuk. Panie komisarzu, swego czasu. Kiitos. Komissaari. kuuntelen sinua ja vähän jonkun aikaa sitten sanoit, että, että komissio haluaa, että Yhdysvaltojen markkinat avataan eurooppalaisille omenoille ja pärnöille. Ja tätä selittää Venäjän tuontikielto. Meidän täytyy etsiä uusia vientimarkkinoita eurooppalaisille tuotteille. Jatkuvat nuo kesku, jatkuvatko nuo keskustelut noista tuotteista? teistä vai ovatko ne loppuneet? Toiseksi, oletteko arvioineet maatalousbudjetin liikkumavaraa? Kuinka paljon tullaan käyttämään tästä vuoden loppuun? Jos emme me kriisireserviä käyttöön ota, niin sitten tarvitaan jotain muita rahoja koska tilanne on vaikea, kuten useimmat jäsenet ovat tässä todenneet. Ven esta viñeta. Es un... Te Torres. Gallego. Galicia es una de las principales... Näettekö tämän kuvan? Tässä on galicialainen kuva. Ja siellä tuotteet ovat kaikkein, saavat kaikkein vähiten maitolitralta ja Galiciassa. Siellä maidot Äh, siis lehmät pitää myydä, koska ei ole enää rahaa ruokkia niitä. Ja siellä kohdataan sanktioita, koska kohdellaan kaltoin näitä eläinlajeja. Ja tässä siis huomataan, että tässä pidetetään tällainen maidon tuottaja tässä kuvassa. Maidon tuotanto on supistunut voimakkaasti alueella siellä yhteinen maatalouspolitiikka ei ole ratkaissut alueella. Siellä ei ole minkäänlaista luottoa komission. Markkinoita on pyritty liberalisoimaan ja avaamaan niitä esimerkiksi Kanadan ja USAn suuntaan, mutta ei nyt pidä unohtaa myöskään lähituotantoa ja pitää puolustaa omia tuottajamme. Se on ainoa tapa puolustaa maaseutua komission jäsen. Meillä on vain minuutti aikaa puhua, mutta teillä on poliittinen vastuu osoittaa toimillanne, että ette anna kuolla maatalouttamme. Kiitos. Hyvä, pani minuutti 40. Pan Melo. Kiitos, edustaja Melhor. Leite, suínos, embargo, distorção de regras do mercado, enfim. Kiitos. Eh, Sianliha. No, tilanne ei ole helppo, mutta viljelijät ja tuottajat haluavat jonkinlaisia ratkaisuja. Ja Portugali, eh, tietyt alueemme todellakin ovat varsin riippuvaisia eh, maidon tuotannosta. No, eikö minulla ollutkaan puheenvuoro nyt. Anteeksi. Toteaisin siis, että on alueita, jotka ovat riippuvaisia tästä tuotannosta. Eli maidon tuotanto on varsin tärkeä tietyille alueillemme. Ja olisinkin nyt esittänyt seuraavan kysymyksen. On erittäin tärkeää tukea tuottajia ja kysyisin, milloin näitä äh, tukitasoja äh, voidaan lisätä. Ja sitten tietysti tämä de minimisasia on toinen kysymys. Ja kun puhutaan äh, maaseudun kehittämisestä, niin tämä on tärkeä asia. Esimerkiksi Portugali on tähän asiaan panostanut todella paljon. Vaikuttaa siltä, että nyt kuitenkin tilanne on muuttumassa. Ja kysyisin, tai toteaisin, että maamme hallitus on kyllä ponnistellut kovasti ja pyrkinyt nimenomaan tässä asiassa etenemään. Edustaja Caputo. Presidente. Kiitos, kiitos komissaari Hogan valmiudestanne tulla tänne keskustelemaan näistä kysymyksistä osallistun keskusteluun tässä puhe, puheenvuorokierroksen loppuvaiheessa, eli monet kysymykset on jo esitetty, mutta toisin kuitenkin esiin erään huolenaiheen, ja se liittyy näihin käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin. Varsin usein puhutaan pelkästään TTIP-neuvotteluista, ja muut sopimukset, esimerkiksi Mercosur-neuvottelut, jäävät ikään kuin sivurooliin, vaikkakin maatalouden kannalta ne ovat erittäin tärkeä neuvottelusarka myöskin. 50 prosenttia Mercosur-tuonnista muodostuu nimenomaan maataloustuotteista. ja kun tarkastellaan ja arvioidaan vaikutuksia, niin olisin kysynyt, miten komissio suhtautuu juuri tähän kysymykseen, että tällä sopimuksella olisi niinkin vahvat vaikutukset EUn maataloussektorille. Kiitos, Köstinger. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Nyt ihan toisenlainen teema. Metsänhoito Viime vuonnahan strategia siitä hyväksyttiin ja parlamentti hyväksyi siitä kantansa. Puhumme resurssitehokkuudesta siinä, mutta vastustimme velvollisia sääntöjä vastaan. Sama pätee myös kestävään metsänhoitoon. Eli nyt kysymykseni kuuluu, miten suhtaudutte parlamentin kantaan näissä kysymyksissä ja mikä on täytäntöönpanon tilanne komissiossa tähän metsästrategiaan liittyen. Ja otatteko huomioon parlamentin huomiot, joista hyväksyttiin suurella enemmistöllä uuteen suhteessa resurssitehokkuuteen ja myös mitä tulee tällaisiin velvoittaviin biomassakriteereihin jatkossa – kantanne kiinnostaisi minua. Ja halusin lyhyesti vielä kiinnittää huomionne näihin suuriin haittoihin, joita metsissä on kärsitty Itävallassa, Sloveniassa, Kroatiassa ja osittain Unkarissa. Tässä oli todellinen luonnonkatastrofi ja halusin vielä ottaa sen esille, jotta tietäisitte sen kun näistä maista tulee hakemuksia mahdollisesti. Kiitos, Roksi Jaar. Ja, vielen dank, Kiitos jatkoksi äskeisen. Ponnistelette kyllä kovasti, mutta vaikuttaa siltä, että viljelijä ei kovinkaan paljon hyödy. Esimerkiksi tämä pienten virheiden asia jäisi pois, mutta Saksan osalta esimerkiksi, kun lasketaan tätä maalakohtaisesti, niin hyöty olisi yhden sentin verran. En tiedä, olisiko mahdollista, että viljelijät voisivat ottaa teihin suoraan, teihin ottaa yhteyttä. Minun on itseni joskus hankala näitä asioita käydä läpi oman maani hallituksen kautta Brysselin ja sitten tämä asia kiertää ympäri ja ympäri aina vain uudelleen ja uudelleen. Sitten nämä vapaaehtoiset eh, luopumiset eh, ja vähennykset. Eh, ja en tiedä, miten tällä voisi olla vaikutusta sitten, kun tarkastellaan näitä rehukysymyksiä. Czy pan poseł Agniu zgłaszał się jeszcze, tak? Czy nie? Agnew, pyydättekö puheenvuoroa taas? Ei, selvä. Kiitos. Näin ollen puheluettelo on käyty läpi kommentteja ja kysymyksiä saatiin aika lailla. Komission jäsen. Entäpä ilmastonmuutos? Ja miten se voisi vaikuttaa viljelijöihin ja tuottajiin? Ja voidaanko sitä pitää taakkana heille? No niin, ehkäpä nyt sitten voitaisiin antaa puheenvuoro komission jäsenelle ja pyytää häntä vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin, joita on tullut. Joten kiitos, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä. Kiitos niistä. Useampi mainitsi maantieteelliset alkuperämerkinnät, Ferran erityisesti, muutkin Aihe on erittäin tärkeä kaikissa vapaakauppa kauppasopimuksissa. Yhdysvalloissa on erilainen järjestelmä kuin EU-ssa. maatalouden alkuperämerkinnöissä. Ja heillä on ollut pitkään vaikeuksia myöntää tai tunnustaa tätä. Mutta ne olen avannut mahdollisuuden Yhdysvalloille ymmärtää EUn alkuperämerkintäjärjestelmän tärkeyden. Ja olen tehnyt selväksi, että TTIP ei synny ilman hyvää sopimusta alkuperämerkinnöistä. Joten vakuutan teille ja kaikille, kuten ranskalaisille, italialaisille, itävaltalaisille, kaikille jäsenvaltioille, joilla on enemmän tai vähemmän tärkeä sidos maantieteellisen alkuperämerkintöihin niin, että jos Yhdysvallat ei hyväksy näitä alkuperämerkintöjä, niin sopimusta ei tule. Sitten tämä maananastus sitten. Hobus taisin mainita sen. Komissio kerää hintoja maan hehtaarihinnoista. Se mahdollistaa alueelliset vertailut, mutta yksittäisistä kaupoista, ostajan identiteetistä tai myydyistä ostetuista alueista ei dataa. Se on jäsenvaltioiden tehtävä. Me emme aio tehdä tätä tulevaisuudessakaan. Paljon puhutaan läheisyysperiaatteista ja jäsenvaltioiden tehtävään, tehtävään kerätä ostajista ja myyjistä. Eurostat on kerännyt dataa maan hinnoista vuoteen 2009 ja jos he haluavat testata tällaisten tilastojen yhteistä metodologiaa, niin mikä siinä? Ymmärtääkseni vuoden loppuun mennessä Eurostat aikoo julkaista hintatietoja, jotka tulevat kattamaan viimeiset viisi vuotta. Siitä saadaan tietoa kehityssuunnista, mutta ei mitään identiteettitietoja. Pose ja Santos, olemme ottaneet neuvotteluissa kaikki Pose ehdot huomioon. Nämä ovat osa mandaattia. Periferaaliset alueet, etäisemmät alueet ovat mukana. Portugalilaiset ovat hyväksyneet tämän mandaatin. Ja Jos tuottajat haluavat tuottaa maita halvempaa hintaa, mikään ei pysty estämään heitä. 2003-2008 2013 tämä kiintiötä lopettaminen tapahtui. Minä sitä tehnyt. Nyt, nythän meillä on tällainen täydellinen myrsky, koska tarvitaan suurempaa kuin kysyntä. Kukaan elokuuta 2003, että meillä on Yhdysvalloissa, Australiassa ja Euroopassa samaan aikaan ylituotettua kun kiteitä poistetaan. Ainahan se on takapeilistä helppo nähdä asiat, mutta nyt artikla 222 alla meillä on tuplata valtion apu. Täällä on mahdollisuus kaksinkertaistaa valtion apu. Tässä on de minimis katot, jotka on tuplattu viime vuosina. Voitte tehdä tiettyjä asioita, jos haluatte tehdä jotain jäsenvaltiota, jolla on jotka ovat sitä mieltä, että tämä pitäisi tehdä EUn tasolla. Mutta minä olen antanut mahdollisuuden ihmisille tehdä tätä paikallisesti, mutta tuottajan täytyy aloittaa tämä järjestelmä. Komissio ei voi lopettaa, että kysymys on tuottajajärjestöstä. Jos ne haluavat tehdä näin, jos ne haluavat hyödyntää mahdollista tukea, de minimis maksuja tai valtionavun kaksinkertaistamista. Tämä mainitsitte myöskin maantieteelliset alkuperämerkinnät. Jos olette kiinnostuneita tästä asiasta, niin Kanadan sopimuksessa meillä oli kohtuullisen tasapainoinen tulos alkuperämerkintöjen suhteen ja samanlaista me haluamme kaikissa sopimuksissa. Rahaskamp, biodiversiteetti, ilmasto ja vesi. Meillä on hyvät läheiset yhteistyösuhteet herra Velon kanssa, ympäristökomissarin kanssa ja keskustelemme useista asioista, jotka koskevat vettä, maatalouden kestävää intensifiointia. Odotan, että saamme myönteisiä tuloksia, edistyksellisiä tuloksia. Hänellä on esimerkiksi linnuista ja habitatehdotuksia. Kaikki saa olemme kiinnostuneita niistä. Haluan vakuuttaa teille, mutta haluan vahvistaa sen, että me olemme ihan oikeassa sielun tilassa maatalouden kestävyyden suhteen. Herra Danton mainitsi kilpailukysymykset, jotka ovat aina vaikeita kysymyksiä ratkaista. Tiedät, että viime syyskuussa Vestigonin kanssa suuntaviivat hyväksyttiin. Minusta tulos oli kohtalaisen hyvää. Ajatellaan, että kilpailija maatalous eivät aina ole ihan samalla tasolla. Me pyrimme johdonmukaisuuteen tätä kautta ja pyrimme siihen, että kansalliset viranomaiset tekevät johdonmukaisia päätöksiä. Mutta kun parlamentti 2012 väitti, että jäsenvaltioiden käytännöissä oli merkittäviä poikkeuksia, me analysoimme tämän yksityiskohtaisesti. Meillä oli kaksi analyysiä. Ensinnäkin maatalouden relevantteja tuotteiden markkinoista ja sitten tuottajien käytännöistä, joita kansalliset kilpailuviranomaiset saa, sallivat. Ja lopputulos oli, että tilanteet ovat vaihtuneet ja vaihtelevia ja tilanteet faktat ovat oikeuttaneet nämä käytänteet. Meillä on erinomainen yhteistyö kilpailukomissaari kanssa. Tämä koskee myös artikla 222 käyttöönottoa, ja käyttöönotto ei ollut helppoa. Ja mitä tulee tiettyihin kilpailulainsäädännön poikkeamiin, niin komissaari on ollut hyvin auttavainen. Ja Takkula ja Suomi on mainittu mahdollisuus, ja muutama mukin mainitsi mahdollisuuden, että miten voisi käyttää 70 prosenttiin varhaistettuja maksuja niin kuin viime vuonna olla valmis perehtymään tähän, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet tehdä sen ja halusi vähän enemmän aikaa. Me vaan ehkäpä kesäkuussa tehdään tästä johtopäätelmää. Tämä voisi auttaa, jos Suomi haluaa tätä mahdollisuutta käyttää. Olen jatkanut tätä hakuaikaa tällä hetkellä. Ei ole jäsenvaltioiden tai alueiden mahdollisuus käyttää niin päätös käyttää niitä. Jotkut jäsenvaltiot sanotaan, että 15.5. ne eivät kerenneet totesin, että tämä on myös poikkeustoin, niin, mutta nyt heillä on annettu lisäaikaa 15.6. mennessä. Ja sitten Romanian muun suhteen sanoisin, Isossa Britanniassakin voidaan maksaa vielä 2015 maksettuja maksuja, maksuja tai olla ongelmien vuoksi maksettu vielä. Lähipäivinä me katsomme tilannetta. Katsotaan, voimmeko ottaa Romania ilman e rangaistuksen sanktiota, niin että he voivat jatkaa toimia. Ei minua kiinnosta, että ei ole mitenkään rankaisee mitään jäsenvaltioita. Ja jos mä olen tilanne, jossa ei ole maksaa mitenkään joudu huonoa maineeseen, niin minä tarkastelen tilannetta ja pyrin mahdollistamaan sen, että jäsenvaltiot alueet käyttävät varoja meidän täytyy tarkastella, mikä on mahdollista. Siellä on kysymys myös niistä, jotka eivät varoja käytä. Varoja, jotka kohdennettiin käyttö syyskuussa. Ja kahdeksan jäsenvaltiota erityisesti. Minulla on oikeus tietää, mitkä ne ovat. Tässähän tuo onkin. jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä käyttäneet varoja tähän mennessä. Kreikka, Ranska, Kypros, Hollanti, Itävalta, Puola, Romania, Suomi. Kesäkuun mennessä rahat voi käyttää. Ja, ja tuossa alkaa että nyt polkuperän päälle ja vauhtia. Ja on vielä myöntämättömiä varoja käyttämättä muutenkin, mutta olen yllästynyt tässä vaiheessa, että Parvi ei ole käytetty, Ei minun tilanne ole nyt erityisen helppo, helppo kun pyritään lisää rahaa ja aikaisempaa ei ole käytetty. Hall, hallan tuhat pakkastuhat, viini Ranska tai metsätalous. Sain viime viikolla tästä asiakirjoja. Viranomaiseni arvioi tilannetta ja pyrimme ehkä maaseudun kehittämisohjelman joustavuuden puitteissa tarjoamaan apukeinoja Itävalle, Kroatialle, Etelä-Ranskalle ja Slovenialle, muille alueille. En pysty vastaamaan kysymykseen, kun olen saanut paperit vasta viime päivinä, mutta olemme tietoisia tilanteesta. Ministeri Ruprecht otti myös tämän viimeisessä neuvoston tapaamassa. Etäinen herra Kusmi myöskin onnittelen teitä varapuheenjohtajuudestaan. Amman näitä paarina puolella tärkeä asia jos valtion viranomaiset ovat suostuneet ja etarifiesteiden poistamisesta Yhdysvaltojen viennin suhteen, mutta valitettavasti kun meillä on sellainen tämä kuulemismenettely, tämä ei tule ajoissa 2016 saadaan valmistuessa, mutta 2017 se on päätös valmis. Meillä on myöskin Japanin markkinat aukenemassa puolen omenille. Joten parempaan suuntaan ollaan menossa. koska Puola on isoin omenatuottaja EU-ssa. Useampia sanotaan, että jos rahoja ei nyt ole, käytämmekö kriisivarauksiin? Vaikea kysymys. Olen kiinnostunut tässä vaiheessa näkemyksistänne. Jos kriisi on jossain tuotteessa, jos haluamme merkittävän taloudellisen avun, niin tämä asia täytyy selvittää. Euroopan useampia on maininnut Arvo Martinez, mainitsi sen Espanjan yhteydessä. Meillä on ongelmia Galisiassa. Osa jäsen mainitsi sen. Vapaaehtoista tukea maksetaan lehmäkohtaista 300 euroa per lehmä Espanjassa. Jokaisessa samassa haluttaisiin tällaista reaktiota. Olemme perillä eläinten hyvinvointiasioista, mutta jos se on viranomaisia, jotka elätä hyvinvoinnista voivat pitää huolen. Ja, ja on myös kansallinen budjetti, niin kuin meillä on eurooppalainen budjetti. Me tarjoamme joustavuutta alueelle, jotta ne voivat reagoida kriisiin. Mutta olen samaa mieltä kanssanne, että, että maatalouden kehittämisohjelmassa täytyy toimia paremmin, että sektorilta toiselle voidaan siirtää ne varoja. Järjestelmä on ollut liian hidas ohjelman muuttaminen on kestänyt kuusi kuukautta, jota pari voidaan siirtää. Olen lyhentänyt tämän kahdeksaan viikkoon. Jos jäsenvaltio haluaa muuttaa maaseudun kehittämisohjelmaa kriisitilanteessa, minun virkailijani kykenevät käsittelemään tämän lyhyemmässä aikavälissä. Jotkut alueet ehkä eivät tiedä tätä, että Hermelu ja Portugali, tämä velkojen, velkahelpotukset tuottajille ovat maakohtainen asia. Mutta sanneraukset ovat mahdollisia. Voidaan käyttää valtionapasääntöjä, voidaan käyttää minimissääntöjä, jos halutaan mutta muuttaa rakennetta. Mutta emme voi arvoita, mikä yksittäisen tuottajan taloudellinen tilanne on. Mutta näin politiikkana meillä ei ole mitään vaikeuksia maatalouden rahoitustilanteen saneerauksessa. Herra Kaputola sanoi sen, että vapaakauppasopimusten ihmisen vaikutuksista jotain, ja me perehdymme, ja me syyskuun lopussa tulee tutkimus, joka antaa meille faktoja, minkä verran liikkumavaraa meillä on tulevissa neuvotteluissa. Mä siis Mercosurin, niin ja on tärkeää, että maatalousministeriöt ja kauppaministeriöt keskustelevat säännöllisesti. He ovat aina jaa näkemyksiä. Tämä on tärkeä asia monissa jäsenmaissa. Koordinaatio on tärkeää. On korjata vaikeita hetkiä, mutta maatalous ja kauppa on esimerkki asiasta, jossa Italiassa pitäisi ministeriöiden keskustella jatkuvasti. Me jatkuvasti edistämme biomassaan asemaa verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Me edistämme bioenergiaa, biotaloutta. Me tätä panemme metsätalouden strategiaa ja meillä on tänne paljon ohjelmia. Meillä on maitotiloja vaikeuksia kaikissa jäsenmaissa ja, ja, ja en saisi samaa sopimusta kuin alkuvaiheessa saimme Itämeren Baltian alueella, koska nyt kaikilla on vaikeuksia. Nyt meillä pitää olla EU-mittainen ratkaisu. Riippumatta siitä, että liittyessä paineet ovat isoja tapasin ne teidät ja maatalousministerit. Me olemme ottaneet käyttöön 23 erilaista toimenpidettä. Hinnat eivät ole nousseet niin kuin toivomme, mutta toivomme vakiinnuttavamme markkinat. Ja olen tunnistanut kriisin monta kertaa. Kriisin po- puuttumisen minä tunnistan sen. 2015. Tunnustin sen. En saanut mitään vaimosta tänne ja olen ilo tähän kunnossa. En mä mitään syystä, miksi olette täällä tai ei. Sanoin, että minä olen tunnistanut, että kriisipuoltamisen kysymys tulosta 2015. 5 miljoonaa tonnia on tuotettu enemmän kuin silloin. Ja meillä on myös globaali ylituotanto, joka painaa hinta alas. Meidän täytyy käyttää hintatukea. Olen yksi kerran maastotalouden kehittämisohjelmaa. Ja toisaalta muuta ohjelmaa. Kerran vuodessa, että varoja voidaan siirtää maassa toiseen. Olen, en ole Irlannin tai mikä muun maan maatalousministeri. Hän täytyy tehdä tämä. Ja sitä ovat vielä kahdeksassa kuukaudessa pari uudella käytetään. Ja Brexitistä minä en puhu. Herra minulla, minulla oli mahtava keskustelu tässä vuosessa ja voitte katsoa tätä kuvamateriaalia. Mulla Ukraina Venäjän kauppa on tärkeää, mutta mutta kauppasopimukseen tarvitaan kaksi tahoa. Viljelijät eivät ole ainoita, jotka kärsivät näistä sopimuksista. Tämä on kautta EU-sopimus. En pyri arvaamaan kautta kertaa, mitä tapahtuu, mutta teidän pääministerin ja minun pääministeri päättivät so- solidaarisuutta Ukrainan miehityksen suhteen. Mutta jos viranomaiset päättivät maataloustuotteiden tuontakielostensa heidän päätös. Sen puheenjohtajakin on pyrkinyt normaalisuuden kauppasuhteita tehdä Putinin kanssa, mutta hän ei mitenkään ole, tämä ei ole ottanut tulta sillä puolella, joten me tiedetään, että tämä vaaditaan kaksi. Mä katson nyt tänne, että Saksan hallitus ja saksalainen ministeri on puhunut 10 prosentin leikkauksesta eu ohjelmissa pakolaiskriisin rahoittamiseksi. Näin meidän täytyy tasapainottaa ja on prioriteetteja. Tällaisia budjettipaineita on. Mä pyrin kovasti tekemään enemmän kuin olemme tehneet ää, tilan sukupolvenvaihtodon alueella. Mutta pitää, täytyy pitää huolta myös, että vanhempi sukupolvi on taloudellisesti turvattavassa asemassa, kun sukupolven vaihto tapahtuu. Ilmastonmuutos. Pitävät ihmiset siitä tai ei, ilmastonmuutos tulee olemaan tärkeä osa politiikka-aloitteitamme. Tämä pohjautuu Pariisin kansainväliseen sopimukseen. Maatalolla täytyy olla osansa sopimukseen pohjalta tehtävien poliitikkojen kanssa. Ja Arias että hahmotteli tilannetta selkeästi ja hän teki selväksi, että maatalouden täytyy antaa, kantaa kortensa kekoon päästösäästöissä. Kestävä maatalous on nyt, se ei mene minnekään. Se ei poistu. Maatalous ja ilmastonmuutos ovat keskeinen osa kaikkia komission politiikka-aloitteita. Uh, as mentioned uh, again, Russia as well and the subsidiarity issue, but also... Niin, subsidiariteettikysymys ja kriisivarastot. No näitä asioita tämän pitää pohtia ihan itse, jos pohditaan se, että miten sitä ruohassa voidaan ehkä käyttää edustaja Garcia, huhut. No niitä on ollut paljon tähän maaseudukirjoisohjelmaan liittyen. Tällä hetkellä on vain huhuja liittyy että pysyykö ohjelma maatalouspiirissä vai ei. Se on tärkeä osa vastaustamme tuolla lailla. Ja kuten Flanagan ja muut mainitsivat, niin joustavuus näissä ohjelmissa, sen yksinkertaistaminen on tilanne tällä hetkellä, joka on valoillaan. Ja meillä on korkeatason työryhmä komissiossa. Sitä johtaa Rova Kretu ja hän pyrkii yksinkertaistamaan maaseudun kehittämisohjelman ja raportoimme siitä tämän vuoden lopulla MMOta. Vahvistetaan ja markkinaseurantakeskus ollaan myös perustamassa sianlihalle ja naudanlihalle. Tämä on tärkeää, jotta voidaan tulkita markkinasignaaleja. Ja kyllä kermät ja kasvikset, mutta en nyt halpua niistä sen enempää. Ei ole helppo tuoda viitehintoja. Täällä oli vaikka sataisinkin hyväksyntä sille, että nämä toimet saataisiin hyväksyttyä aikana, jona 75 prosenttia helmistä ja kasvista on löytänyt uusia markkinoita, joten autamme tätä sektoria kyllä totta kai taloudellisin resurssein. Volyymit ovat laskeneet, koska uusia markkinoita ei ole löytynyt, mutta emme ole vielä saaneet sopimusta hinnoista. Hunaja. No en ole hunaja-asiantuntija, pitää myöntää. Edustaja Erta mainitsi hunajan ja sen, että ottaisiin lisänäytteitä ulkorajoilla, jotta voidaan avustaa toimijoita. No tämä on DG Sante pääosaston asia. Mielelläni otan kirjallisesti teiltä tietoja ja lähetän ne Andri Kattisille. Edustaja Dodds. En päässyt Dermal Showhun ja tapasin silloin kuitenkin muualla viljelijöitä, joten tiedän hyvin nämä aiheet, joista puhuitte ja kävimme hyvin rakenteellista keskustelua ennen tätä tilaisuutta, jonka mainitsitte. Pohjois-Irlannin kysymykset ovat totta kai asioita, tai siis käymme pohjois tilannetta totta kai tarkkaan läpi. Mitä tulee väliarvioon. No en nyt vielä sano tänään mitään, mitä siinä tulee olemaan, edustaja Dots sanoin, että me pitää vielä päättää, että tuleeko sellainen ja että mitä siihen pitäisi sisällyttää. Meillä olisi siis valinta, eli joko tehdään pieniä sopeutuksia politiikkaamme tai sitten tehdään suurempi väliarvio. Se on valinta, joka me pitää tehdä heidän ehdotusta, mutta se teilläkin tulee olemaan, kun hyväksytte sen tai ette. Eli tulevina viikkoina meidän pitää pohtia, mihin suuntaan haluamme mennä. Puheenjohtaja siinä, no toivottavasti ei nyt jäänyt kukaan välistä. Pyrin parhaani mukaan sisällyttämään kaikki pahoittelut, jos en vastannut kaikkeen, mutta kiitos kaikille, että otitte esille näin monia kysymyksiä. Me emme nyt puhuneet ensi vuoden työohjelmasta vielä täysin, mutta varmastikin näistä kysymyksistä voidaan vielä puhua jatkossa. Kiitos. Panie, panie komisarzu, Kiitos komission jäsen. Edustaja Flanagan lyhyesti. The, the commissioner, uh... Niin, läsnäolotilastoja kommentoitte, mutta eh, jos käy säännöllisesti täällä, niin kukaan ei varmasti voi sanoa muuta kuin, että olen aina tällä paikalla. Eh, tämä kommenttinne liittyy sellaiseen aikaan, jolloin vaimoni oli vakavasti sairaana ja ymmärtääkseni kyllä tiesitte tämän ja silti nostitte asian esiin. Aika pöyristyttävää, todella pöyristyttävää. En ehkä pitänyt teistä kovasti ennen tätä kokousta, mutta nyt olen kyllä aika järkyttynyt. Voi varmaan vastata tuohon edustaja Flanagan. Minulla ei ollut tietoa vaimonne sairaudesta. Ei, en lue Iranin, irantilaisia lehtiä eikä kaikkia. No, en nyt aina lue niitä. Voi vaan sanoa teille, että jos tämä on teille arkaluontoinen aihe siitä, että ette ole täällä, kun mainitsen näitä asioita, niin se nyt liittyy yksityiseen elämään yksityiselämäänne, enkä aikonut millään tapaa tässä nyt loukata teitä. Bardzo, bardzo dziękuję. Prosiłbym, abyś... Kiitos. Komission jäsen, minun pitää sanoa, että niin, komission jäsen, minusta tämä oli äärimmäisen tärkeää vuoropuhelua, joka perustui kumppanuuteen. Haluaisimme kiittää teitä kovasti, sillä katoitte monia kysymyksiä. Tiedän, että monet meistä olisivat halunneet kuulla vielä lisää ehkäpä, mutta kuten sanoin, kävimme erinomaista kollegiaalista keskustelua. Totta kai maatalouden tilanne on vakava Meillä on monia tärkeitä kysymyksiä, joihin vaikuttavat asiat, jotka ovat meneillään muualla, vaalit eri maissa, Ranska, Itävalta, monia asioita, jotka vaikuttavat maatalousalaan ja maanviljelyyn. Ja joskus pelkäämme, että maatalouskysymykset niin pidimme siitä tai emme. Jäsenvaltiot no, tekevät omat päätöksensä liittyen ymp Ja joskus he pohtivat tai analysoivat tilannetta ja komissio tekee omat analyysinsä. Ja sitten No kaikki tämä on hyvin tärkeää. Kävin itse juuri Espanjassa. Siellä vertikaalisesta integraatiosta puhuttiin paljon. Ja tiedämme totta kai, että on tiettyjä maatalouden aloja, jotka ovat hyvin organisoituneita, mutta ne tarvitsevat tukea. Tarvitaan oikeita hintoja ja olemme huomanneet, että joskus toimenpiteet eivät ole olleet tehokkaita ja taakan kantavat viljelijät ja tuottajat. Tiedämme, että on vapaaehtoinen sopimus, joka on meille kuitenkin sitova. Ja tiedämme, että joskus tämän tyyppiset asiat, niitä on vaikea panna täytäntöön. Tarvitaan kannustimia jotka kannustavat ihmisiä vähentämään tuotantoaan muun muassa. Tämä on hyvin tärkeää maitoalalla, vähentää maidon tuotantomääriä. Joskus on toimenpiteitä, jotka kannattavat lisäämään tuotantoa, vaikkei sitä tarvitakaan juuri tällä hetkellä. Ja on muitakin elementtejä ja kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä elintarvikeketjusta ei ole käsitelty muun muassa ollenkaan tänään, mutta kävimme kuitenkin hyvää keskustelua kanssani komission jäsen. Kiitos siitä. Kiitos, että tulitte valiokuntaamme ja kiitos, että kävitte läpi näitä asioita. Ja nyt haluaisin pitää minuutin tauon, jotta voin saattaa komission jäsenen. Kiitos. Proszę Państwa... Hyvät naiset ja herrat, Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Hyvät naiset ja herrat, ehkä nyt voimme siirtyä kohtaan kuusi, investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun. Euroopan rakenneinvestointirahastojen vaikutusten maksimointi. Regivaliokunta on tässä johtavana valiokuntana. Ja meidän valmistelijamme on edustaja Dancila. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja tietenkin haluaisimme tutustua hieman paremmin tähän koko asiaan. Ehkäpä nyt sitten voisin antaa puheenvuoron komission edustajalle, jotta hän puhuu ensin, ja sitten kuulemme edustaja Dancilaa Philippe Magnet, Ranskan maatalous, ei ole paikalla myöhemmin sitten selvä. No siinä tapauksessa, kuten sanoin, ehkä voimme pyytää komission edustajaa puhumaan ensin. Kiitos. Czekamy na przedstawiciela komisji na zabranie głosu. Ei vaan vaikuttaa siltä. No siellä olet. Thank you very much. Uh... Kiitos kutsusta tulla tänne olen maatalouspääosaston edustajana täällä. Ja tarkastan erityisesti maaseudun kehitystä ja tästä esityksestä saa eh, eh, kesityksen artikla 16 raportista. Siihen liittyy velvoite, eh, joka sisältyy asetuksen kertoa näiden rahastojen ja aloitteiden tilanteesta, varsinkin mitä tulee toivottuihin tuloksiin ja saavutuksiin. Ja keskityn tässä erityisesti nyt rakenne- ja investointirahastoihin. Ja tietysti eh, rahasta tässäkin kannattaa lähteä liikkeelle. 2014-2020 jos tähän otetaan kansanrahoitus mukaan, niin päädytään eh, yli 600 ja eh, tässä sitten 99 miljardia on EU-rahastoista eh, niin osuus ja sitten 4 miljardia, joka on siirrytty ensimmäistä pilarista. Ja sitten jos tähän kansallisen rahoituksen ottaa mukaan, saavutan 161 miljardia yhteensä. Eli melko huomattavasta budjetista on kyse. Ja sitten nämä luvut voi kääntää toisinpäin ja tarkastella hieman eh, tämän rahaston suhtaa investointeihin. Tässä esitetään yleiskuvaa, mitä tulee kokonaisinvestointeihin. Ja tästä kaaviosta voi havaita, että keskimääräisesti noin 14 prosenttia julkisista eh, investoista tulee eh, Sirsta, mutta sitten Portugali, Kroatia, Latvia, Liettua, Unkari ovat maita, joissa liikutaan 60 prosentin suuruusluokassa. Ja voidaan havaita, että julkisissa investoinneissa on 2008-2014 eh, ollut huomattavaa vähennystä muuten. Ja sitten tiedonannosta käy ilmi se, että uusi ohjelmointikausi ei pelkästään liity rahaan, vaan myöskin siitä, että luodaan hyvät investointipuitteet ja olosuhteet, jotta tehokas ohjelmointi mahdollistuu. Ja tässä on luetteloitu se, mitä tähän liittyen on tehty, erityisesti ex ante ehdollistamiskysymys, on nyt mukana, mutta se on myöskin mukana, kun puhutaan maaseudun kehittämisestä. Ja 75 prosenttia on täytynyt noin keskimäärin ja maatalouden osalta luvut ovat hieman korkeammat, tätäkin korkeammat. Ja on keskitytty tuloksiin ja siihen, mitä saadaan aikaan. Ja nyt sitten esitetään budjettiin kytkettyjä tavoitteita myöskin rahoitusvälineet, niiden vaikutus halutaan huomioida ja pyritään parantamaan myöskin vipuvaikutusta ja toisaalta sitten yksinkertaistavat elementit, esimerkiksi e, sähköinen hallinnointi ja e, yksinkertaistetut menettelyt, mitä tulee kustannusten hoitamiseen. Ja näissä yhteyksissä eh, on tarkoitus laatia vielä myöhemmin tänä vuonna raportti näistä kysymyksistä. Tässä sitten hieman esimakua siitä, mitä tuloksia toivotaan. Vasemmalta puolelta löytyvät nämä yleistiedot kaikista rakennerahastoista ja sitten oikealta sitten erityisempää tietoa liittyen eh, maaseudun kehitykseen. Ja tutkimus, innovaatiot, ICT ja PK-kehitys. Mm, eh, Toivotsimme, että 18,8 miljoonaa voisi hyötyä eh, tämän rahaston toimista ja voisi saada tukea ja noin kolme tuhatta innovaatiohanketta on suunnitteilla ja 2,8 miljoonaa viljelijää on tarkoitus tukea myöskin esimerkiksi erilaisissa uudistushankkeissa. Ja tähän lukuun sisältyy myöskin erityyppiset tukimuodot, mutta erityisesti 7 prosenttia kaupaa käyvistä viljelijöistä on tarkoitus saattaa tämän piiriin. Ja sitten myös nuoret viljelijät ovat mukana ja erityyppisiä koulutusohjelmia myöskin tuetaan. 193 miljardia euroa on sitten korvamerkitty ilmastonmuutokselle ja ympäristölle – eli huomattavasti isompi kuin koskaan aikaisemmin. Ja maaseudun kehittämisrahaston puitteista on noin 17,3 tarkoitus saada maanviljelysalaan liittyen 15 prosenttia sitten maaperään liittyen ja erosion ehkäisyyn ja 14 prosenttia veden laadun parantamiseen. ja 7,6 prosenttia eh, sellaista maalaa, eh, jota voidaan hyödyntää sopimuksessa liittyen hiilivarastoihin ja energian osalta 2,7 miljardia kokonaisvolyymi ja yli 600 000 eh, viljelijää saadaan tämän hallinnointijärjestelyn piiriin. Ja kun sitten tarkastellaan tätä viimeistä osiota, artikla 16 raportin liittyen, se liittyy työllisyyteen ja sosiaaliseen inkluusioon ja koulutukseen. Noin 2500 ähm, hanketta liittyy liiderin piilin ja se kattaa noin puolet väestöstä EU-ssa. Ja 44 000 uutta työpaikkaa liiderin alaisuudessa on tarkoitus luoda ja tukea annetaan pienille yrityksille maaseutualueilla ja tarkoitus olisi näin voida luoda 77 000 uutta työpaikkaa. Eli tässä todellakin pyritään hyödyntämään potentiaalia uusien työpaikkojen suhteen ja toisaalta uusiutuvat energialähteet ovat myöskin tässä mukana, mutta näissä luvuissa näitä ei mainita. Ja sitten viimeiseen kaikki nämä tiedot liittyen artikla 16 raporttiin löytyvät. Meillä on uusi tietofoorumi, joka löytyy netistä ja siinä myöskin sitten kerrotaan hieman siitä, miten edetä näiden saavutusten suhteen. Ja tämän lisäksi saamme kuulla myöskin jäsenmailta siitä, miten näissä täytäntöönpanoraporteissa edetään. Ja sitten vuoden loppupuolella tullaan kattavampi eh, rahastoraportti esittämään. Se tullaan esittämään myöskin täällä parlamentissa. Ja tulemme raportoimaan myöskin eh, tämän tulosraportin tuloksista. Eh, se on tarkoitus laatia vuonna 2018. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Kiitos. Ehkäpä nyt sitten edustaja Dantsila. Olkaa hyvä. Kiitos komissiolle tästä esityksestä. Samalla haluan onnitella kollegoitamme Regi-valiokunnasta tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Minusta on velvollisuutemme parlamentin jäseninä. Puhuja vaihtaa mikrofonia. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle esityksestä. Haluaisin onnitella myös regivaliokunnan kollegoita tästä valkuntaotteesta mietinnöstä. Minusta on velvollisuutemme Euroopan parlamentin jäseninä seurata täytäntöpanoa. Kuuletteko tulkkauksen? Niin. Se on tapa, jolla lainsäädäntöönpanon täytäntöön myös tämä aloite tulee oleelliseen aikaan, sillä valmistelemme väliarviota joka liittyy lainsäädäntöpakettiin, joka on yhteydessä monivuotiseen rahoituskehykseen. Tämä analyysi se piti olla kolmen vuoden jälkeen, mutta koska monivuotinen rahoituskehys on vain seitsemän vuotta pitkä, meidän pitää tehdä se aikaisemmin – yhteisäännöksiä koskeva asetus vaatii komissiota artiklassa 16 laatimaan raportin, joka osoittaa jäsenvaltioiden neuvottelut näiden kysymysten ympärillä. Komissio laati tämän raportin viime vuonna mukaan lukien tiedot jäsenvaltioista oli selvitetty lausunnossa, niin tulen keskittymään maaseudun kehitysohjelmiin. ja maaseudun kehitysrahastoihin nykyasetus esittää useita yksinkertaistamisia suhteessa aikaisempaan kehykseen. Se sisältää myös strategisia tavoitteita, joissa alueelle jätetään lisää joustoa, jotta voit määritellä, mitkä tavoitteet ovat heille tärkeimpiä. Siksi minusta on oleellista, että arvioimme, paljonko tämä metodi luo synergioita eri rahoitusvälineiden välillä. On myös mielenkiintoista analysoida, missä määrin jäsenvaltiot ovat käyttäneet mahdollisuutta korvata näitä kansallisia ohjelmia ja käyttää sen sijaan joustoa kahden pilarin välillä kaiken kaikkiaan resursseja, talkoidaan. nykykehyksen mukaan, olivat pienempiä, määrät ovat pienempiä kuin aikaisemmalla ohjelmointikaudella. Kansallisten jousto toimien avulla olemme saavuttaneet nousua suhteessa aikaisempaan kauteen, mutta jos katsotaan puolestaan kansallisia tietoja, niin nähdään, että tilanteet vaihtelevat alueittain riippuen kansallisesta kapasiteetista rahoittaa ja toisaalta myös tehdä strategisia valintoja, rakennerahastot ja erityisesti maaseudun kehittämisrahasto ovat minusta oleellisia välineitä, joilla voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteet. Haluan onnitella komissiota ja jäsenvaltioita niiden ponnisteluista neuvotteluissa ja siitä, että he allekirjoittivat kaikki kumppanuussopimukset hyvissä ajoin. Nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että hankkeet saavat rahoitusta niin nopeasti kuin mahdollista. Tästä syystä minusta jäsenvaltioiden ei pitäisi lisätä muita vaatimuksia, jotka vain monimutkaistaisivat asioita. Myös nämä lisävaatimukset myös tekisivät prosessista vähemmän avointa, eli lisäsivät virhemallisuutta. Odotan innolla kommenttejanne, kollegat, ja yritän sisällyttää ne tähän lausuntoon, jonka ei lähdetä käännettäväksi kesäkuun loppuun mennessä, että voimme keskustella siitä komission kanssa heti kesätauon jälkeen. Kiitos. Kiitos. Nyt äh, voimme avata keskustelun, jos on kommentteja sieltä. Edustaja Rude. Pirmininkin. Pistä kruiman aukat lausimas pakankam. Kiitos puheenjohtaja. Aihe on tärkeä. Ei ainoastaan tänään, vaan tulevaisuudessakin. Mainitsin erot jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioiden sisällä – Euroopan aika pieni. Se tavallaan pienentyy. Tapahtuu maahanmuuttoa köyhemmistä maista. Joten ei pidä ainoastaan miettiä keinoja luoda työpaikkoja. Pitäisi luoda hyvin palkattuja työpaikkoja. Toisekseen Täytyy pitää huolta siitä, että verojärjestelmät tukevat aluekehitystä. Ja että paikallisilla viranomaisilla on riittävästi investointikannustimia. Liettuessa rakenne- ja investointirahastot on keskitetty valtiovarainministeriin – ministeriöön. Ja niinpä isot kaupungit saavat suuremman osan varoista, maaseutua laiminlyödään ja tämä aiheuttaa maan sisäistä ma- maahanmuuttoa. joten paikallisviranomaisen pitäisi ottaa niiden toimintamahdollisuuksia pitäisi edistää. Kiitos puheenjohtaja, jos tavoite eri rahastoissa on stimuloida työllisyyttä, kasvoja ja investointia. Väitänkin, että sanoisin, voin taata, että Ranskassa tämä on epäonnistumassa. Eri rahastot eivät ratkaise mitään, eivät luo työpaikkoja, eivät kasvua, olen myös aluevaltuutettu, joten huomaan tämän säännöllisesti. Rahastot eivät ratkaise mitään. Alueellisia eroja ei ole voitu ratkaista, epätasa-arvoisuuksia esiintyy kaupunkien ja, ja maaseudun välillä. Erot vain kasvat joka vuosi. Ja on tällainen eräänlainen lääketieteellinen aavikko jopa. Huomataan pitkintä tuskaa myös maataloudessa, joka aikaisemmin oli moottorin kasvu, mutta sekin on nyt huonossa jamassa. Sanotte, että rahastot ovat eniten huonommassa asemassa olevia maita, mutta voitaisiinko tätä jakoa pohtia uudestaan? Ei päälle, että osa on varattu pakolaisille kuitenkin, onko mahdollista saada tietoja 2017 luvusta lisää. Kiitos. Proszę pan prezydent Valkarsel. Stepot. Valkarsel. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente. Kiitos puheenjohtaja. Tässä todellakin on kyse tärkeästä tiedonannosta, sillä tulevina vuosina tulee olemaan ratkaisevan tärkeää, miten näitä investointi- ja rakennerahastovaroja käytetään. Ja on tärkeää osoittaa, että on olemassa sellaiset mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että todellakin viljelijät voivat hyödyntää näitä rahastoja. Innovaatio on tässä avainsana ja katsoisimme, että juuri Tällä tavalla voidaan ähm, maataloustuotteiden tuottajia ähm, hyödyntää ja tällä tavalla on mahdollista ajatella myöskin uusien työpaikkojen luomista maaseutualueille ja toisaalta tätä taustaa vasten voidaan ajatella, että myöskin digitaaliset sisämarkkinat toteutuvat paremmin. Mutta kaiken kaikkiaan on tietysti muistettava se, että eh, on erittäin tärkeää edesauttaa nuorten työllistymistä maaseutualueella ja tällöin juuri innovatiiviset ratkaisut tulevat eh, avainasemaan. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että komissio tarjoaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia juuri näiden rahastojen kautta ja tämän on oltava yhteydessä myöskin esiriin. jotta parhaalla mahdollisella tavalla voidaan eh, hyödyntää mahdollisuudet, eh, jotka ovat olemassa elinkeinon harjoittamiselle maaseutualueilla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle esityksestä. Kiitos esittelijälle. On ratkaiseva pitää mielessä työpaikkojen luomisen tärkeys maaseudulla – me olemme valiokunnassamme olleet hyvin tarkkoja etsiessämme keinoja luoda työpaikkoja maaseudulla. Mutta minusta meidän pitäisi vastaisuudessa puhua myös kansallisten viranomaisten osallistumisesta. Ei ole normaalia, että kun komissio ja me teemme ehdotuksia, joissa on jotain mistä ne kansalliset viranomaiset tekevät pari 30 lisää ehtoa. Valitettavasti omassa maassanne näitä esimerkkejä riittää. Vaikka EU-säännöt e eivät rajoita sitä, ketkä voivat käyttää maatalouden kehittämisvaroja, mutta Romaniassa on tällainen rajoitus, että vain – yli 2000 asukkaan yhteisöt voivat hyödyntää näitä varoja. Mä voin hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot toimivat näin. Meidän täytyy rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia luoda tällaisia lisäehtoja. Kiitos. En tiedä, onko muita puheenvuoropyyntöjä, mutta esittelijä Ehkäpä voisitte sisällyttää resurssiin eri rakennerahastojen resurssien käytön ja se, miten ne käytetään maaseutualueilla, miten tätä käsitellään, onko kyse alueellisesta kohesiosta vai onko muita ideoita tässä taustalla. Tiedämme, että kaupunkialueellakin tilanne on joskus hankala, mutta toinen pilari, täyttääkö tämä kehityskriteerit? Tämähän ei ole pilari, joka keski, keskity sinänsä maaseudun kehitykseen, sillä siinä myös tarkastellaan kaupunkialueita, mutta ajatuksena on modernisointi ja innovointi, mutta maataloudessa tarvitaan myös. Olkaa hyvä esittelijä. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru Kiitokset teille kaikille näistä kommenteista ja puheenvuoroista ja kiitos myöskin komissiolle. Uskoisin, että me voimme jokainen eh, tuoda omaa osaamistamme tähän lausuntoon nimenomaan kertoessamme omien alueidemme eh, käytänteistä ja kokemuksista. Tulen tekemään parhaani, jotta voin ottaa tähän lausuntoon mukaan mahdollisimman paljon siitä, mitä täällä tänään on sanottu. Mutta tietysti eh, sivumäärän rajallinen ja eh, osa näistä jouduttiin esittämään tarkistusten muodossa. Ja sitten hieman aikataulusta. 13. 13 elokuuta käsitellään asiaa valiokunnassa ja ymmärtääkseni takaraja tarkistuksille on marraskuussa ja julkinen kuulemistilaisuus tullaan järjestämään 15. päivä kesäkuuta. Regiovaliokunta on tässä järjestäjänä ja uskoisin, että tärkeitä lisätietoja saadaan juuri tämän kuulemistilaisuuden yhteydessä. Kiitos teille kaikille. Kiitoksia kovasti lausuntoluonnos 30. lokuuta toinen syyskuuta mennessä tehdään tarkistukset ja sitten lokakuussa äänestetään valiokunnassa. Kaikki tämä siis kesätauon jälkeen. Ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan. No, sanoin jo. No siis kerron teille, että tänään on viimeinen päivä, jona agrivaliokunta osallistuu Philippe Magnier Ranskan maatalousministeriön tarkkailija hän on ollut täällä. Hän on ollut täällä pitkään mukana. Nyt sitten hän on viimeistä päivää valikunnassa Philippe Magnier. Hän menee hyvin ansaitulle eläkkeelle, joten haluaisimme onnitella teitä ja kiittää teitä Philippe Magnier hymystänne, yhteistyöstänne ja tuestanne. Toivotamme kaikkia hyvää. En tiedä, vetäydyttekö maataloustoiminnoista kokonaan, mutta varmastikin löydätte jotakin tekemistä, joka on yhteydessä maatalouteen, maanviljelyyn. Ehkä tapaamme vielä, joten kerran vielä kiitos. Toivotamme kaikkia hyvää. Please. Olkaa hyvä. Je voulais simplement remercier. Haluaisin vain kiittää puheenjohtaja Sikerskiä, koska vuodesta 1995 minä olen voinut täällä puhua tällä valiokunnassa. Minulla on muistan ensimmäisestä kokouksesta, ensimmäinen kokous, jota seurasin. Ja maatalouspolitiikka oli hyvin erilaista silloin, koska ei ollut yhteispäätösmenetelmää. Ja siinä vaiheessa myöskin kesänointi oli 5,5 prosenttia. Fischler oli komission nimi. Tilanne on täysin erilainen, ymp on täysin erilaista. Ja ehkä meillä on ollut mahdollisuus todistaa tätä Euroopan hienoa politiikkaa. Minä kiitän mahdollisuudesta seurata, eh, mikä meillä on ollut seurata valiokunnan toimintaa Ranskan maatalousministeriön puolesta. Vielä kerran haluaisimme kiittää teitä. Kiitos muistoistanne ja kommenteistanne. Jos tämä kaikki saataisiin paperille, niin se olisi hyvä. Se olisi äärimmäisen mielenkiintoista, jos voisitte kirjoittaa siis näitä kokemuksia, ne niin paperi voisimme lukea sitten niistä. Joten vielä kerran kiitos kommenteistanne. Siinä oli se kohta. Nyt sitten kohta seitsemän. Luomutuotanto ja luomutuotteiden merkinnät. Tässä esittelinä on Martin Hoisling. Tämä on tärkeä asetus, hyvin hankala sellainen, mutta tarpeellinen kuitenkin samalla. Tiedämme, että kolmikantaneuvottelut ovat meneillään. Siellä neuvotellaan. Ehkä voisimme antaa puheenvuoron esittelijälle, jotta hän voisi... No, monet pyytävät täällä puheenvuoroa, mutta meillä on minuutti nyt sitten aikaa kysymyksille. Mutta nyt esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No mitään perustavalla olevaa keskustelua ei tarvitse tässä ryhtyä käymään. Ja Euroopan parlamentin intressien eh, nimissä pyrin toimimaan siten, kuin yhdessä on päätetty. Luonnonmukainen tuotanto oli esillä myös komissaarin puheenvuorossa ja totesi, että tämä on vähän edennyt hitaasti ja tämä johtuu siitä, että tarvitaan paljon kompromisseja ja nämä kompromissit sitten eh, hoituvat vähän hankalasti monissa yhteyksissä ennen kuin yhteistä kantaa aikaan saadaan. No tietysti tässä tarvitaan komissiolta kovia ponnistuksia ja toivomme todellakin, että tässä asiassa kompromissit esitetään sillä tavalla, että toimielimet eh, kolmikanta neuvotteluissa. Onko tässä jotain ongelmaa tulkkauksen kanssa ehkä? tulkkausta. no, siellä oli muutamia teknisiä ongelmia, sillä mikrofoni on mennyt pois päältä. Pahoittelut siitä. Voisitteko ehkä aloittaa alusta? Soll ich nochmal von vorne anfangen? Alustako aloita, niinkö? No ehkäpä, ei. Mutta siis keskeinen kysymys, palaan siihen, eli että toimielimet todellakin onnistuvat sovun löytämään. Se olisi hyvä, siksi olisi hyvä saada komissiolta näitä hyviä kompromisseja. Tässä tietysti on vielä tehtävää jäljellä, mutta uskon ja luotan siihen, että tulevissa neuvotteluissa päästään iso harppaus asioissa eteenpäin. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, että neuvosto ei ole saanut muutettua neuvottelumandaattia ja se hankaloittaa omalta osaltaan asioita. Esimerkiksi eh, mitä otetaan mukaan perusasetukseen, sitten eh, eläinten kasvatukseen liittyvät kysymykset. Eh, katsoisimme, että nämä ovat osa perusasetusta, mutta jos neuvosto ei halua tästä neuvotella siksi, että ei ole mandaattia, niin tilanne on hankala ja monimutkainen. Eli toivoisin todellakin joustavaa asennetta neuvotteluvaiheessa myös neuvostolta aikapaineet todellakin tässä ovat niskassa. Mutta eräässä tärkeässä asiassa kuitenkin on päästy eteenpäin, eli Euroopan parlamentin perusvaatimus, eli että Tässä pitäisin kirja. Tässä meillä on ollut erilaisia neuvottelumandaatteja ja eh, sen suhteen, mikä on horisontaalisen asetuksen tilanne, mutta eh, Envi-valtuuskunnan kanssa ja Agri-valtuuskunta meillä on nyt yhteinen mandaatti ja voimme näin yhdessä neuvotella nämä valvonnan ydinkysymykset näin ollen eh, tässä luomupioasetuksessa säilyisivät ja 23 artiklan tässä vielä ja uskoisin kyllä, että tältä pohjalta on mahdollista saada sopu aikaan. Ja konflikti liittyy sitten tähän eh, säädösasian delegoidut vai täytäntöönpanosäädökset ja sitten mitkä ovat voimantuloajat. Ja toteaisin vielä, että sertifikaatti ja valvonta, tämä blokki seitsemän neuvotteluosa, siinä on päästy aika hyvin eteenpäin. Sertifikaatithan on mm, eh, asia, joka liittyy myöskin eh, tuontikysymyksiin Tarvitaan selkeitä sääntöjä ja määräyksiä, e, jotta e, eri tahot todellakin pitkälläkin aikavälillä tietävät, miten menetellä ja merkintä. Menettelyjen tulee myöskin olla selkeitä ja tässä toivottavasti todella päästään eteenpäin. Ja sitten komission e, ja jäsenmaiden tehtäväjakoasia, se tulee vielä myöskin hoitaa ja määritellä kunnolla. Eli tässä on joitain monimutkaisia kysymyksiä vielä, jotka liittyvät esimerkiksi täytäntöönpanoon juuri tämän tehtävän ja on toimivallan jaon vuoksi komission ja jäsenmaiden välillä. Viime kerralla ryhdyttiin käymään keskustelua myöskin artiklasta 20. Siis tämä ennaltaehkäisyn periaate eli että näitä maaloja ei rasitettaisi torjunta-aineilla. Ja tässä uskoisin, että on päästy eteenpäin yhdessä. Neuvosto ja parlamentti ovat melko lähellä toisiaan tässä asiassa. Ja emme halua yhtä että määritellään uudet raja-arvot, mutta kuitenkin tulee välttää sellainen tilanne, että epäpuhtauksia maalaan jostain pääsisi. Ja sitten tietysti petoksellinen toiminta, se on huomioitava myöskin. Eli on erittäin tärkeää, että määritellään selkeästi eri toiminta, vaatimukset, mitä tuottajien on tehtävä, mitä valvojien on tehtävä ja niin edelleen. Yksi kokous pidetään tällä viikolla vielä torstaina ja tulevien viikkojen aikana lisää on luvassa ja toivottavasti näin päästään hyvin asioissa eteenpäin. No nähtäväksi jää, miten valmista saadaan aikaan, mutta Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella, jos asia muuten on mahdollista saada valmiiksi, niin pitää pitää huoli siitä, ettei se ainakaan parlamentin menettelyihin kaadu. Kiitos. Kiitos. Edustaja Ranssa Garcia, olkaa hyvä. Quería hablarles de un punto específicamente. Haluaisin puhua yhdestä erityiskysymyksestä, jotka, joka koskee artiklaa 28, eli merentakaiset alueet. Me emme halua syrjiä EUn etäisimpiä alueita, erityisesti mitä tulee kolmansien maiden tuontiin. Te puolustatte kantaa, jota täällä valiokunnassa on aina puolustettu, eli kun asetus astuu voimaan, että nämä alueet voivat käyttää niitä poikkeamia, jotka koskevat kolmansien maiden tuontia. Tässä pitäisi olla viiden vuoden siirtymäkausi etäisimmille alueille EU-sääntöihin. Jos teksti pysyy ennallaan, kolmannet maat voisivat hyötyä tuotantoehdoista, jotka ovat vähemmän vaativia noiden vuoden aikana, ja tämä olisi syrjivää etäisempiä alueita kohtaan. Ja ne kärsisivät kilpailusta kolmasen kanssa. on täytyy puolustaa agrivaliokunnan mandaattia, artiklaa 28 siis. Posso Gering. Edustaja Gering. Thank you, Chairman. I'm sorry. I... Jos puheenjohtaja pahoittelut, nimikyltti ei ole paikoillaan. Kuuntelin edustaja Hoislingiä, ja se, mitä minä haluaisin sanoa, no sanon sen varjoesittelijänä, ECR-varjoesittelijänä, ja pitää sanoa, että olen hyvin pessimistinen. No ehkä pitää sanoa, että nämä neuvottelut ovat hyvin uuvuttavia. Olemme olleet trilogeissa yli kuusi kuukautta. Usein on yli 15 tuntia kokouksia per viikko, teknisiä kokouksia ja varjoistelijan kokouksia. Emmekä ole saavuttaneet paljoakaan. Hyvin vähän osoitettavaa, vaikka näin paljon on ponnisteltu. Emme ole sopineet valvonnasta, emmekä torjuntainen jäämistä, emmekä tuotantosäännöistä. Tämä osittain johtuu siitä, että tämä on monimutkaista. Ja no, saamme tämä mandaatti, on epäkoherentti ja johdonmukainen. Mutta jos pohditte sitä, kun me äänestimme, se oli hyvin epäjärjestäytynyt äh, äänestys joten ei ole yllätys, että nyt on vaikeuksia. Kuitenkin eteenpäin pitää mennä. Haluaisin nyt kiinnittää huomioon näihin torjunta ainekynnyksiin. Yritin ottaa sen esille varjoistelun kokossa, mutta se ei ole huomioitu. Esittelijä on sitoutunut suojelemaan luomuyhtiöiden etuja. Ja kuluttajat tästä kärsivät. Minusta valiokunta ei tarkoittanut sitä, kun äänestettiin. Hän edistää kantaa, joka oli sen, että luomuviljelijät markkinoista tuoteta luomuna, vaikka torjunta-aineet olisivat saastuttaneet ne samalla tasolle kuin perinteisen tuotteen niin sanotusti. No, niin kauan kuin se ei ole viljelijän syy, niin sillä ei ole väliä. En nyt tiedä teistä, mutta minä ostan luomutuotteita ja ostan niitä siksi, että oletan, että niissä ei ole torjunta-ainejäämiä. En ymmärrä, miksi näin nyt toimitaan. Tähän pitäisi minusta puuttua. Tilanne vain heikentää alan tilannetta. Kuitenkin tämä jatkuu neuvotteluissa, joten minä haluaisin tietää, miksi tämä kestää niin kauan, jotta löytyy se ratkaisu. Olen, olen ollut paljon, paljon mukana lainsäädännössä esittelijänä ja ja pienessä ryhmässä pitää usein olla varjoistettuna, enkä ole usein nähnyt tällaista. Tämä kestää liian kauan. Pyydän esittelijä, voisiko hän nopeuttaa asioita. Saraiset sovittaa kyllä. Neuvosto ei nyt ole hyvin yhteistyöhön, mutta ei ole hänkään esittelijä. Ja neuvotteluissa molempien pitää tulla vastaan, joten tarvitaan liikettä. Jos otetaan kompromisseja, niin laaditaan niitä. Ei pidä odotella, että komissio toimii vain. Jos muistatte, niin yritimme saada tämän kiireesti eteenpäin äänestyksessä, jotta saataisiin se Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana, mutta nyt Hollannin kausi on päättämässä, eikä loppua näy. En nyt yritä vain olla ilkeä, mutta minusta tästä on tulossa kauhistuttava tilanne, emmekä saavuta yhtään mitään. mocne słowa. Pani poseł Kostinger, bardzo proszę. Edustaja Kostinger. Kiitos puheenjohtaja. Minun pitää hieman puolustaa Oslingeria, mitä tulee keskusteluun esimerkiksi kasvinsuoja-aineista ja kasvinsuojelusta. Asiaan liittyy taustoja, sillä luomuviljelijät hän eivät voi tuottaa suljetussa piirissä, vakuumissa, vaan ovat yhteydessä myös ulkoisen maailmaan, muuhun maailmaan. Ja tässä yhteydessä sitten on otettava esiin myöskin tämä raja-arvokeskustelu. Olisikohan mahdollista saattaa se jossain vaiheessa hyvään päätökseen, sillä kun tässä on todettu, että yksittäiset jäsenmaat ottavat käyttöön raja-arvoja, niin nehän voidaan jatkossakin säilyttää. Ja e, monen jäsenmaan osalta tällä ei ole mitään merkitystä ja vetoaisin esittelijän. Tähän pyrkisi todellakin tämän huomioimaan ja edustaisi meidän näkemyksiämme. Ja tähän mukaan tulee myöskin sitten kysymys vastuusta jos epäpuhtauksia ilmenee, mm, kuka kantaa vastuun. Tästä tarvitaan selvät säännökset. Lumviljelijä ei saa joutua oikeudellisesti epävarmaan asemaan. Ja on erittäin tärkeää, että tämän vielä esittelijä huomioi. Ja sitten kysymys siemenin liittyen. Varsin paljon on käyty keskustelua tästä asiasta. Itse katsoisin, että Tällöin ei puhuta suurista konserneista ja kysyisin, miten tässä on edetty. Jos esimerkiksi puhutaan kotopuolen luomupohjaisesta siementuotannosta, niin ehkä tässä juuri tällaista eurooppalaista tulee korostaa. Meillä on paljon pieniä ja keskisuuria siementen tuottajia, jotka todellakin toivovat, että nyt ymmärretään se, että olisi mahdollista myös näiltä pieniltä yrittäjiltä ostaa siemeniä, eikä pelkästään suuryrityksiltä ja konserneilta. Olisi hyvä ehkä tähän vielä kiinnittää huomiota. Ale Äh, ganz... lyhyesti, sillä haluan reagoida tähän, mitä Rystä Görling sanoi. Olin mukana trilogeissa ja minä näen tilanteen hieman toisella tavalla. Pitää paikkansa, että siellä on laahaamista huomattavissa, mutta kuitenkin jos mieltä kuin mitä kollega Hoisling sanoi, että itse asiassa komissio nyt tulee vielä tätä tehtävää oikein saa määritellyt tarkkaan trilogeissa. Me parlamenttinen ja neuvosto, kun me olemme tehneet päätöksen esimerkiksi näistä kynnysarvoista, että me emme niitä halua, niin sitten ei ole komission tehtävä eri varianteissa viedä takaporteista läpi näitä kynnysrajoja tai muiden artiklojen myötä, jotka sitten johtavat todellisiin kynnysarvoihin. Tämä tekee tästä kaikesta vaivalloista, jos aina sitten pitää lähteä alusta liikkeelle, vaikka jo viime vuonna marraskuussa tämä kysymys, neuvosto ja parlamentti molemmat siis olivat tehneet päät- poliittisen päätöksen tästä. Se ei nyt kaikille sovi, selvä se, mutta poliittinen päätös tehtiin, sen takia ei ole oikein, mitä komissio tässä on tehnyt tässä kysymyksessä. Pan posu Takula. Edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin osaltani kiittää herra Hauslingia. Minun korviini on kantautunut tieto, että te olette hyvin voimakkaasti siellä parlamentin kantaa puolustaneet ja myöskin muistaneet tämän meidän skandinaavien ja pohjoismaalaisten suomalaisten erityistoiveen, että myöskin meillä voisi edelleen jatkua Euroopan puhtain luomutuotanto tuolla pohjoisessa. Olen kuullut, että olette ottaneet tämän esille ja hakeneet sille kompromissia ja valitettavasti vaan neuvoston ja komission suunnasta ei kuulemma ole ollut tarpeeksi hyvää tahtoa. Toivotaan, että sieltäkin löytyy oikeanlaista hyvää tahtoa ja nämä asiat saadaan, saadaan tuota, vietyä oikein sitten loppuun asti. Mutta haluan tässä kohden niin toivottaa voimia sitkeän taistelun sen puolesta, että pohjoinen myöskin voi säilyttää oman puhtaan ja hyvän luomutuotantonsa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Wazou. Oui, merci, président. <clears throat> Kiitos, puheenjohtaja. Ranskahan on kolmas luomutuottaja Espanjan ja Italian jälkeen. Ja ennen Saksaa. Tämä tuotantoalue on 5,5 miljardia, Ranskalla 10 prosenttia, 2014 tuotannosta ja äh, paljon täyspäiväisiä työpaikkoja. Meidän täytyy suojella bioagrobisnekseltä ja tiedät, että kuluttajat olette väsyneitä tähän, näihin jatkuviin skandaleihin skandaleihin ja etsivät lähituotteita ja laatua. Monet ketjut luovat omia luomumerkkejä yksinkertaisesta syystä myydäkseen halvemmalla ja, ja tuomalla sitten tuotteita, jotta myynti olisi koko vuotista. Ja monet muut maathan ovat paljon löysempiä kuin Euroopan säännössä. Ja kulutus vaatii sitten myöskin hiilidioksipäästöjä. Esimerkiksi len, lentokoneet se tuotu kauden elämä vaatii 10-20 kertaa niin paljon patanta kuin paikallinen tuote kaudella. Meidän täytyy tukea kauden tuotteita, jotka ovat paikallisia ja totta kai sertifioituja. Lomun ei pidä olla mikään muoti, vaan lähestymistapa malli, jolla pyritään etääntymään teollista tuotannosta meidän täytyy laittaa vaativaa esiä luomutuotteiden seurattavuuden suhteen. Ja meidän pitää edistää paikallistuotteita. Näin viljelijät, näin me toimme viljelijöitä ja samalla laatuvaatimukset selvät korkeana. Agnew. Kiitos, edustaja Agnew. Thank, thank you very much. Kiitos. Olisi hyvä, jos Kevin tai Hoislin kertoisivat hieman siitä, tai kahdestakin aiheesta liittyen luomutuotantoon. Minua ainakin on lopattu melko rankasti tässä asiassa. Ensimmäinen seikka ei liity oma maahani, vaan Kannevan eh, puhujakin oli sieltä, eh, mutta ei kommentoinut asiaa. Eli eh, salatin kasvatus näitä ei kasvateta maassa varsinaisesti, vaan orgaanisessa maaperässä, joka laitetaan purkkiin tai tynnyriin ja sitten kasvihuoneeseen jäätymisen estämiseksi. E, näin ilmeisesti ei enää saa tehdä ja kysyisin, mitä, miten tässä on nyt käynyt. Ja toinen aihe sitten liittyy luomusiemeniin. Jos sitä ei ole kasvatettu luomupohjaisesti, niin sitä ei voi myydä. Ja toisaalta markkinat ovat varsin pienet, eli luomutuottajat saattavat joutua tilanteeseen, jossa eh, joko eh, myydyt siemenet, niitä ei ole eh, kasvatettu luomupohjaisesti, ja sitten on mahdollista menettää tämä mahdollisuus siitä, että on luomutuottaja ja myynti hankaloituu. Ja sitten vielä hieman torjunta aineresistentiydestä protononia mahdollista käyttää, koska se hyväksytään ja kysyisin, eh, miten nämä jäämäsäännöt eh, liittyvät tähän aineeseen vai voidaanko katsoa, että siinä on kyse synteettisestä yhdisteestä? Edustaja Buda. No, Kiitos puheenjohtaja. En halunnut alussa puhua, mutta olen hieman huolissani keskustelusta, jota käydään tästä aiheesta. Mahdollisuus siitä, että tietyt tuotteet, joita pidetään luomuna, ovat tulleet saastutetuiksi. Tiettyjen kemikaalitoimista totta kai emme halua asettaa lisää taakkaa tuottajille. Heidän tilanteensa ei ole, tämä tilanne ei ole heidän valitsemansa, mutta kuitenkin emme voi sallistaa, että nämä tuotteet menevät markkinoille luomutuotteina, sillä se olisi harhaan johtavaa kuluttajan kannalta, joka maksaa tietyn määrän rahaa lisää sitä, että ostaa luomua. Joten meidän pitää suhtautua tähän varovaisesti. tuotteilla on mahdollisuus varmistaa asiat niin, että Näin ei käy, mitä tulee kynnysarvoihin. No kun tämä mietintö hyväksyttiin, niin kun sitä äänestettiin, minä itse en ollut sen puolesta, että olisi eri raja-arvoja eri tuotteille, eri tasoja eri maille. Pitää olla samat raja-arvot koko EU-ssa, kun nostaa luomua. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Hoisling. Viisi minuuttia enintään. Ja, äh, ich darf noch ein paar Punkte ansprechen kommentoi muutamaa seikkaa, jotka tässä nousivat esiin. Ensinnäkin eh, Pohjoismaat ja kasvihuoneet on todettu, että eh, luomuviljelmien tulee olla vapaita, eli tämä poikkeus Pohjoismaille, eh, meidän mandattimme mukaan sitä ei olisi sitten tässä uudessa esityksessä. Olen esittänyt kompromissia. Eh, ymmärtääkseni Ruotsin ja Suomen kollegoille tämä kävisi hyvin, eli 56. leveyspiiri olisi raja tälle poikkeukselle ja eh, näillä alueilla nykytuotanto on mahdollinen mutta kuitenkin perusperiaatteet luomutuotannossa, liittyvät nimenomaan siihen, että tuotanto tapahtuu maaperästä käsin ja tästä ei ole syytä poiketa, koska tällöin ollaan ristiriidassa näiden perusperiaatteiden kanssa, mutta tähän ehkä kompromissi löytyy ja uskon, että se myöskin löytyy. Eli tällainen raja esitettäisiin. Sitten kun puhutaan siemenistä, meillä on selkeä mandaatti tähän liittyen. On tärkeää, että kun luomutuotannosta puhutaan, myös siemenet ovat luomupohjaisia. Näin on kaikkien viljelijöiden tehtävä vuoteen 20 mennessä. Muutoin ei voida puhua, ei voida sanoa, että kyseessä on luomuviljelijä. Mutta sitten meidän on kehiteltävä riittävät markkinat ensin ja toisaalta esitettävä selkeä määritelmä luomupohjaisille siemenille. Ja nyt sitten törmäämmekin siihen, minkä ja mitä ovat luomusiemenet koska meillä ei ole uutta lainsäädäntöä tästä ja meillä on ainoastaan esitys, jonka eh, parlamentti on tehnyt ja eh, nykyinen säädöstö on sellainen, että on katsottava, miten tässä asiassa päästään eteenpäin. Asia ei ole ihan yksinkertainen, koska toivomme, että kymmenen vuoden kuluttua kaikki luomuviljelijät käyttävät eh, luomusiemeniä, mutta sitten jos kuitenkin mm, käytännön tilanteissa on eroja, niin käytännössä tämä voi olla hieman hankalaa. Ja sitten nämä omat raja-arvot. Herra Buddha totesi juuri, että mm, ja tämä on mandaatissa selvästi mukana, eli että tehdään arviot eri tavoin. Tässä tausta on se, että eh, nykymaailma on sellainen, että eh, missään maailman kolkassa ei voi enää elää täysin ilman kemikaaleja, eikä tällaista vaatimusta voi luomuviljelijöillekään tämän päivän maailmassa mennä esittämään. Ja siksi kun eh, tämä asia on, mikä se on. Eh, tämä on tällainen, onko kyseessä tällainen ikään kuin taustarasite vai voidaanko puhua petoksesta, jos joitain jäämiä löydetään. Kun 20 A-artikla tarkastellaan, senhän me olemme esittäneet vastaehdotukseksi neuvostolle, katsoisimme, että eh, ollaan oikean suuntaan menossa, eli ei pelkästään anneta vastuuta viljelijälle ja näin mahdollisesti kyseenalaisteta hänen elinkeinoaan, vaan ikään kuin tarkastellaan myöskin sitä, mitä on tapahtunut aikaisemmissa vaiheissa. Sitten eh, Görling on mielestäni vähän epäoikeutettua eh, sanoa, että ei oikein edetä näissä neuvotteluissa. Niin kuin kaikki täällä ja Varjo esittelijät tiedätte, että me kyllä kaikki eh, tarvittavat kompromissit ja muut asiat käymme etukäteen läpi varjoesittelijöiden kanssa. Eli ei kukaan voi mennä sanomaan, että hänen ylitseen olisi jollain tavalla kävelty. Mitä hän sanoi sitten hyvä Kölling, jos olisin toiminut toisin, että tosiaan olisin jonkun kompromissin vetäissyt ja ilman aikaisempaa konsultaatiota lähtenyt sitä viemään eteenpäin. No, pitää paikkansa, että tässä on vielä paljon eh, työtä jäljellä, mutta mitään eh, mutkien oikomisia ei tällaisessa asiassa valitettavasti voi myöskään mennä tekemään. Ja minä lähden liikkeelle siitä, mistä täällä enemmistöllä on sovittu. Ja oma ryhmänne e, oli monista asioista eri mieltä, tiedän sen, mutta se on asia, jota nyt ei voi tässä muuttaa. Ei voi mennä e, jälkikäteen mennä sitten sanomaan, että kyseessä on huono neuvottelumandaatti. Katsoisin, että e, näin ei kannata sanoa siksi, että tässä kuitenkin on toimittu demokraattisesti ja demokraattisen enemmistön tuen tämä mandaatti on taakseen saanut. Kiitos. Kiitos. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme käyneet esityslistan loppuun läpi. Muistuttaisin, että kuuleminen järjestetään huomenna Se alkaa kello seitsemältä. Se on hyvin tärkeä kuuleminen. Seuraava kokous. Kuudes kesäkuuta. Mutta näemme kuitenkin huomenna, sillä silloin järjestetään kuuleminen. Joten kiitos ja hyvää iltaa. Congratulations.